Buonasera a tutti, No niin, hyvää iltapäivää kaikille. Aloitamme kokouksen. Tervetuloa. So we start? Yeah. Bene, benvenuti a tutti, buon pomeriggio, diamo inizio alla... No niin, todellakin aloitamme nyt kokouksen. Meillä on kaksi hyvin tiivistä päivää tulossa, joten todella pyydän, että kollegot istuutuisivat paikoillensa. Maria, panepas ne siellä järjestykseen. Approvazione dell'ordine del giorno. Se... No- Esityslistan hy- hyväksyminen, mikäli huomiota ei ole. Esityslista on täten hyväksytty. Tulkkaus on saatavilla kaikilla tämän valiokunnan kielillä. Tämän päivän kokous välitetään suorana verkkoon. Muistutan teitä siitä, että tämän päivän kokouksen jälkeen kaikki valiokunnan jäsenet on kutsuttu workshop-tilaisuuteen, jonka on Patra Neves järjestänyt. Hän on kollegamme ja tämän workshopin nimi on kohti kunnianhimoisempaa EUn maataloustuotteiden viennin edistämistä. Ja tämä järjestetään Jehudi Menuhin tilassa ja siellä on siellä on sitten tarjoiluakin ja kiitän, kiitän Patraon Nevesiä tästä. Muistutan myös aivan kuin viimeksikin, että kaikki nämä materiaalit, jotka koskevat YMJn uudistuksia, niitä ei jaeta uudelleen, joten pitäkääpä niistä huoli. Toista kertaa niitä ei enää teille jaeta. Toivottavasti tämä on selvä. Sorry, the technique is not... Anteeksi. Tekniikka ei toimi. Okei, okay, Jurik. Cari colleghi, la nostra riunione... Hyvät kollegat, Aloitamme kokouksemme tänään iltapäivänä seminaarilla, jossa käsitellään sokerijärjestelmää. Ja haluaisin nyt toivottaa tervetulleeksi kaksi kutsuvierastamme. Ensinnäkin tohtori Bert Smith, hän on Wageningenin yliopistosta. Hän analysoi meille strategisia vaihtoehtoja Euroopan sokeri, sokerijuurikastuotannolle, tarvitaanko kiintiöitä vai ei. Bert Smith, asiantuntija Wageningen yliopistosta, auttaa meitä tekemään valintoja. Eikö se toimi? Tässä on valtava meteli tällä Saksan kanavalla, ei mitään kuule. Okei, okay, cercheremo di aggiustarlo yritämme hoitaa tämän asian kuntoon. Eh, inoltre saluto anche la signora Joan Tervehdin myös sen Joan Noblea. Hän on riippumaton neuvonantaja ja hän tulee tarkistelemaan Euroopan unionin sokerimarkkinauudistusten mahdollisuuksia. Tervetuloa. Ensin tietenkin kuuntelemme nämä kaksi kutsuvierasta ja sen jälkeen käymme keskustelua valiokunnan jäsenten kesken. Haluaisin tervehtiä myös maatalouden pääosaston edustajia. No niin, aloitamme asiantuntijoilla. Bert Schmidt, olkaa hyvä. Per, per 15 minuuttia, 15 minutes. 15 minuuttia. Ladies and gentlemen. Hyvät naiset ja herrat, puheenjohtaja, kiitoksia kutsusta saada esitellä teille joitakin asioita meidän selvityksestämme, joka koskee EUn sokeripolitiikkaa. Ensinnäkin haluaisin esitellä seuraavaa. Tämän esityksen pohjana on kiitän Alankomaiden talous- ja maatalous- ja innovatiiviministeriötä siitä, että se antoi meille resursseja tämän esittelemiseen tänään. Joitakin tietoja tästä tehdystä selvityksestä. Esittelen teille tämän, nämä tulokset, skenaariot, analyysin ja jotakin selityksiä ja joitakin huomioita, la- laadullisia huomioita niin sanotuista muista asioista, kuten myös, äh, on myös lopettaa sitten muutamaan suositukseen ensinnäkin, mitä, mistä lajeista, mistä kasveista nyt puhumme tänään? No, sokerijuurikas on sokeria tuottava tuote, jossa on noin 10 tonnia sokeria per hehtaari, ja sen sokeripitoisuus on 16 prosenttia. Sen jälkeen, kun jyrkkät on äh, äh, kerätty, siitä voidaan tehdä erilaisia tuotteita, totta kai sokeria, mutta myös melassia, äh, sellua ja bioetanolia. Tärkeä toinen suke, sukerilaji on sukeri, sokeri, ruoko, ja sitä on erityisesti trooppisella alueella, jossa näitä, tätä ruokoa tuotetaan. Sokerijuurikas on tällaisen keski- ja pohjois-eurooppalaisen, keski-eurooppalaisen istuva tuote. Ja siellä on kuitenkin melkoisia eroja tuotoissa sekä maiden välillä että sitten maiden sisällä. Ja trendihän on, että sokeripitoisuus on per hehtaarisato on nousemassa on niin ikään valtavia eroja sokerijuurikkaan hinnoissa. Ja nämä ovat ne hinnat, joita me olemme ennustaneet vuodelle 2020 tiettyjen EUn jäsenmaiden kohdalla. Te näette, että, että eroja on melkoisesti 27 euroa on tämä juurikas Itävallassa, ja sitten 2,2 euroa taas Alankomaissa, 2,5 euroa Alankomaissa. Tämä tarkoittaa sitä, että tuottajien eri maissa täytyy toimia eri marginaaleilla. Palaamme myöhemmin tähän sitten tämän tulosten selitysosassa. Tämän esityksen pohjana on sellainen selvitys, joka tehtiin De Bontia minun toimestani, ja tässä mainittiin, tästä on myös olemassa hollanninkielinen versio, joka on hieman laajempi, ja yhteenveto on myös hollanniksi. Ja tästä on hyvä muistaa, että me olemme, olemme sitten keskittyneet tässä enemmänkin sellaisiin maihin ja maaryhmiin EU-ssa, eikä keskitytä pelkästään alankomaihin. Ja olemme lisänneet muutamia laadullisia huomioita muista asioista, kuten esimerkiksi näistä pehmeän, laskun toimenpiteistä koska jos halutaan nähdä lisää, niin voitte sitten imuroida äh, verkosta meidän kotisivuiltamme, joka on tässä äh, www.lei.vurka.nl. Sitten näitä huomioita meidän konseptista, lähestymistavasta. Me ennustimme tässä, että mikä tulee olemaan sokerijuurikkaan viljeluala, sitten myös tuotantoyhtiöittäin ja hinnat äh, eri maissa ja maaryhmissä. Myös ennustimme tuonnin ja mielen kehitystä EU-ssa sokerin osalta ja sitten myös markkinoiden tasapainoa ja me teimme tämän tähdäten vuoteen 2020, joka tarkoittaa vaan niin kuin loppuvaihetta, että äh, emme menneet siis tässä yksityiskohtiin tämän päivän ja vuoden 2020 välisenä aikana. Palaamme tähän myöhemmin. Teemme, teemme, äh, teemme malli, mallinnoksia ja tutkimuksia, tutkimme kolme erilaista skenaariota. Ensimmäinen skenaario on status quo, eli nykyinen tilanne. Tämä tarkoittaa sitä, että kiintiöjärjestelmä on edelleen voimassa, on, äh, tulee olemaan tiettyjä vientietuuksia ja AKT ja vähintään kehittyneille maille, jotka voivat äh, tuo, viedä äh, sokeria EU-hun. Se ei ole pakko, mutta se mahdollisuus on olemassa. Tähän emme sisällyttäneet Dohan tai Mercosurin sopimuksia – Meillä on edelleenkin linjana se, että EUn sokeriviennissä on rajoituksia tässä status quo-skenaariossa. Toinen skenaario oli, perustui Dohan alempiin tariffeihin. Dohan kierroksella on keskusteltu rajoituksista vientiin, että lopetettaisiin nämä viennit vähentämällä sitä noin 70 prosentilla. Sitä ei ole vielä löytynyt lukkoa, mutta siitä on keskusteltu. Ja kolmas skenaario on tällainen kiintiötön skenaario, jossa tariffit ovat alemmalla tasolla, mutta kiintiöitä e, ei ole eikä myöskään vientirajoituksia EUn ulkopuolisisten maiden suuntaan. Sitten esittelisin lyhyesti muutamia tuloksia yleistuloksia tästä skenaarioanalyysissä, niin kuin me olemme tehneet. Ensimmäiseksi tuotanto. Tässä näette tämän markkinatasapainon EUn 27 jäsenmaan osalta vuonna 2020. Se on ilmoitettu miljoonana valkosokeritonnina. Se sisältää sekä kiintiöt että kiintiön ulkopuolisen tuotannon, eli siis teollisen sokerituotannon. Me näemme tässä, että tuotanto 2009 EU:ssa oli, oli 15 miljoonaa tonnia ja status quo 2020 se on ennustetaan olevan 15,2 miljoonaa tonnia. Dohan alemman tarifin skenaariossa se menee alemmaksi 14,9 miljoonaa tonniin. Ja kiintiövapaassa mallissa se äh, nousee noin 16,8 miljoonaan tonniin. EU-ssa. 27 maan EU-ssa samana vuosina näemme, että tuonti kasvaa status quoossa ja sitten se alenee Dohan alemmassa tariffitasossa. Sitten se laskee hieman verrattuna Dohan, siis kiintiöittämään konsepti, se on siinä 5,7 miljoonaa tonnia. Sitten myös raja, viesti, vientiä rajoitetaan, mutta kiintiöttömässä sitä, se nousee noin 2,2 miljoonaan tonniin 27 maan eu tasolla vuonna 2020. Me ennustamme myös sokerin juurikkaan viljelyalaa vuonna 2020 000 hehtaarin yksikö, yksikkötasolla. Näemme, että 27 EU-ssa meillä on status quo-mallissa noin 1300 hehtaaria ja nämä useimmat näistä löytyvät sitten 15 maan EU, eli niin sanotuissa vanhoissa jäsenvaltioissa uusissa ja uudemmissa jäsenvaltioissa on sitten 227 000 hehtaaria. Sitten Dohan tariffimallissa ennuste alenee hieman, koska tuonti lisääntyy. Näin on, se alenee näissä kaikissa ryhmissä noin yhden prosentti, prosenttiyksikön verran. Mutta kiintiöttömässä skenaariossa – tuotanto ja myös viljelyala nousee, lisääntyy noin 12 prosentilla vanhoissa jäsenvaltioissa ja 6 prosentilla uudessa, uusissa jäsenvaltioissa. Selittäisin nyt hieman näitä lukuja, joita äsken esittelin teille. Status quo-skenaariossa voidaan sanoa, että että on aikaisemminkin tehty uudistuksia vuoden 2006-2009. Tämä uudistus vaikutti huomattavasti sokarijuurikashintaan EU-ssa, eh, e myös sokarijuurikkaan kasvattamiseen ja sen jalostusyhtiöihin EU-ssa. Useat maat ja yhtiöt ovat eh, lopettaneet toimintansa. Tästä kuulemme enemmän sitten seuraavassa esityksessä. Sitten kysyntä ja tarjonta, se niiden tasapaino johtaa keskimääräisesti alempiin hintoihin sokerinosta vuonna 2020, jolloin edelleenkin sokerikiintiöt ovat olemassa. Me odotamme, että hinnat tippuvat noin 12 prosenttia verrattuna vuonna 2009-2010 kauteen. Ja alemmat sokerihinnat tulevat yleisellä tasolla johtamaan alempiin markkino- pienempiin markkinoihin, markkinoihin tuottajien kannalta, eli tuottajien tulotaso alenee. Sitten muutama selitys tästä Dohan tariffiskenaariosta. Me odotamme, odotamme, että Brasilia tulee viemään enemmän sokeria EU-hun. Sokerin hinta alenee, kuin norma- verrattuna normaaliin skenaarioon siis status quo-skenaarion, sokerin vienti, AKT ja vähiten kehittyneistä maista, siitä tulee vähemmän kiinnostavaa ja vähemmän, eh, silloin vähemmän kysyntää. Myös odotamme, että eh, sisäisessä tuotannossa tapahtuu pieni, pientä alenemista. Kolmas skenaario, siis kiintiötön skenaario, me arvioimme, että kokonais, sokerin kokonaistuotanto tulee lisääntymään noin 10 prosenttia sekä teolliseen käyttöön että kulutukseen. Erityisesti jo olettaen, että markkinaolosuhteet ovat suotuisat ja, että lisääntyminen on suurinta korkean hintatason maissa ja, niissä, joissa on kunnolliset marginaalit tilatasolla. Tämä tarkoittaa sitä, että vanhemmissa jäsenvaltioissa EU 15 odotamme, että tämä lisääntyminen on suurempaa sokerin tuotannossa kuin EUn e 10 jäsenmaan ryhmässä. Tämä antaa ymmärtää, että vanhojen jäsenvaltioiden kilpailukyky on korkeammalla tasolla kuin uusissa jäsenvaltioissa. Sokerihinnat kiintiöttömässä skenaariossa alenevat enemmän kuin Dohan mallissa, ja sokeripojurkan nettohinta on riippuvainen sokerin hinnasta, myös ton jalostuksen tehokkuudesta ja logistiikasta ja niin poispäin. Siksi tulee olemaankin eroja vanhojen ja uusien jäsenvaltioiden välillä vanhat jäsenmaat ovat, niillä on yleensä tehokkaampia sokeriyrityksiä. Ja kolmas tekijä on se, että tuot, siis tulot sivutuotteista, kuten molassista massasta ja niin, molassista massasta ja niin poispäin, nekin vaikuttavat sokerijuurikkaan nettohintaa tuottajatasolla. Sitten se, miten tämä vaikuttaa tuottajien tulo, tuloihin. Se riippuvat so, sokerijuurikkaan hinnasta, jota yritykset maksavat, mutta myös siitä, mikä on sokerijuurikkaan suhteellinen merkitys kokonaistulossa, tuottajien kokonaistulossa. kokonaistulossa. että millä, mikä, mikä on sokerijuurikkaan hinta-asema niiden, niiden yleistuotannossa on toisia tuottajia, joissa sokerijuurikkaan tuotanto ei ole merkityksellisessä, merkityksessä asemassa. Ja sitten myös tehokkuus tilatasolla on hyvin erilaista. Trendi on kasvava, mutta edelleenkin näemme tänäkin päivänä, että valtavia eroja löytyy yksittäisten tuottajien tasolla, vaikkakin tuotanto-olosuhteet ovat vertailukelpoisia. Me olemme arvioineet tätä tismalleen Alankomaiden tuottajien osalta me näemme, että eräät eräiden tuottajat, eräiden tuottajien tulotappioita äh, noin 5 prosentin verran, toiset taas pysyvät samalla tuot, äh, tulotasolla. Sitten muutama laadullinen huomio niin sanotuista muista asioista. Ensinnäkin, kuten mainitsin alussa, että me emme kiinnittäneet huomiota siihen äh, äh, tiehen, joka johtaa vuodesta 2012 vuoteen 2020. Yksi asia joka, jota voidaan odottaa, että ja volatiliteetti tulee lisääntymään. Se voi vaikuttaa sokerijuurikan kasvun tasoon ja tuotannon tasoon. Se, että jos EUsta tehdään kiintiötön, voidaan sanoa, että se on siirtymäprosessi ja yleisellä tasolla – Tiedämme, että tällainen lyhyempi siirtymäkausi antaa vähemmän mahdollisuuksia sopeutumiseen tällaiseen uuteen tilanteeseen ja näin ollen jos tämä jakso on lyhyempi, silloin tapahtuu suurempaa valintaa vahvempia ja heikompia yritysten ja maiden välillä. Tämä lyhyempi siirtymäkausi merkitsee myös enemmän rakennemuutoksia tällä koko sektorilla. Yleisesti voidaan sanoa, että, että se on hyvä sokeriteollisuudelle ja sektorilla kokonaisuudessaan, mutta, mutta ne tällaiset heikommat alueet tulevat kärsimään tästä ja se tulee merkitsemään uhkaa niin niille, koska siellä tulee tapahtumaan työttömyyttä ja tulotason alentumista ja niin poispäin. Sitten tämä sokerituotannon laajentumisesta laadullinen kommentti. Se mahdollistaa sen, että tuottajat ja yritykset voivat alentaa kustannustasoaan tai kustannushintatasoaan, koska ne voivat tuottaa suurempia sokerijuurikasmääriä ja sokerimääriä. Jos tällaista potkua saadaan tuotannon taakse, niin silloin tapa, syntyy uusi markkinan tasapainotilanne ja mahdollisesti tämä alentaa eh, hintoja ennakointia alemmaksi, koska tietyt eh, yritykset ja maat ovat eh, kovin kilpailukykyisiä sokerijuurikkaan tuotannossa, mutta taas toisaalta meillä on myös tällainen riippuvuus öljyhinnasta, koska sitähän voidaan, juurikasta voidaan muistaa ottaa, bio, sitä voidaan tehdä bioetanolia, ja äh, myös äh, vehnä, joka voi olla myös äh, lähteenä bioetanolin tuottamiselle ja, muut, ja muille markkinoille. Näin on aika vaikeaa tehdä todella täsmällisiä ennusteita, koska tällainen riippuvuus näin monista hinnoista ja monista markkinoista ovat myös sellaisia, joita luonnehtii volatiliteetti. Joka tapauksessa alempi hintataso sokerin ja sokerijuurikkaan osalta on ennakoitavissa verrattuna nykytilanteeseen. Status, status quo-skenaariossa se on taas epäsuottoisia näiden korvausten korvaavien tuotteiden kannalta. Näin ollen me voimme ennustaa, että sokerimarkkinoista tulee joustavampia ja todennäköisesti myös tarkoittaa, että EU-sokeripolitiikka joutuu linja- linjaamaan toimiaan joustavammalle pohjalle. Ja sitten kommentti näistä äh, pehmeälaskun toimista. Niistä on puhuttu monissakin maissa ja tässä tapauksessa tällainen hitaampi äh, laajentuminen kansallisten kiintiöiden osalta. Tällaiset toimet äh, merkitsevät, että rakennemuutokset eivät ole välttämättä, kovin välttämättömiä, siksi se on lyhyellä aikavälillä suotava tai suotuisa kehitys. Mutta kun sokerin hinta laskee vähemmän, kuin silloin, jos kiintiöt poistettaisiin kokonaan, niin se ei ole kovinkaan kiinnostava sokeripohjaisen teollisuuden kannalta. Ja silloin se voi olla haitta, koska ne yritykset ja yhtiöt, jotka katsovat, jotka ovat kiinnostuneita toimimaan EUn ulkopuolella, saattaisivat kärsiä sitä. Ja lopuksi muutama suositus. Jos Doha-kierros pääsee sopimukseen, mikä ei ole aivan varmaa tällä hetkellä, mutta jos sopimukseen siellä päästään, niin niin silloin olisi hyvä lopettaa kiintiöjärjestelmä samaan aikaan, koska se antoisi tuottajille ja sokeriyhtiöille mahdollisuuden laajentua ja, ja, tehokka, ja lisätä tehokkuuttaan on myös muistettava tehdä ero lyhyen ja pitkän aikavälin vaikutusten välillä, kun puhutaan kiintiöiden poistamisen myöhentämisestä ja pehmeän laskun toimenpiteistä. Ja kolmas suositus on se, että on syytä pohtia, että tällainen sokeri ja sokerijyrkkän hinta, hinnan minimitaso olisi syytä säilyttää, ja se olisi tärkeää heikompien alueiden ja yritysten kannalta EU-ssa. Ja neljäs ja viimeinen suositus on se, että on muista, hyvä muistaa, muistaa että yhtäältä mark, makrotalouden hyvinvointivaikutukset tämän poistamisen ja liberalisoinnin seurauksen ylipäätään, ja taas toisaalta alueelliset taloudelliset ja sosiaaliset vaikutukset niin EUn sisäpuolella kuin ulkopuolellakin, kun esimerkiksi AKT-maissa ja lähimmän kehittyneissä maissa. Ja silloin kun mainittiin kun näistä suosituksista puhutaan, niin nämä on syytä muistaa. Kiitoksia. Toivon teille paljon viisautta teidän neuvotteluissanne ja, ja keskusteluissanne. Bene, grazie, grazie. Hyvä, kiitoksia tohtori Schmidt tästä alustuksesta varmaankin syntyy kiinnostavaa keskustelua ja pohdintoja jatkossa. Nyt en tiedä, toisinko kollegalle puheenvuoron vai, vai ei, vaan otetaan tämä toinen alustus tähän. Tohtori Joan Noble, saatte puheenvuoron oma alustustanne varten ja sitten aloitamme keskustelun. Olkaa hyvä. Kiitoksia. Kiitoksia hyvät näistä herrat kutsusta tänne työpajaan tänään iltapäivällä. Eurooppalaiset sokerin tuottajat suojaavat itseään voimakkaasti kovin tuontitariffein ja ainoat maahantuodut tuotteet tulevat suosituimmuussopimusten nojalla. Myös vienti on rajoitettua VTOn toimesta. Ja vuoden 2006 järjestely otettiin käyttöön ongelmien ratkaisemiseksi, koska myös vienti oli rajoitettua. Ehkä on tärkeää katsoa ensin näitä vuoden 2006 uudistuksia ja puhua siitä, olivatko ne menestyksellisiä vai epäonnistuminen. Uudistusten tavoitteena oli vähentää 6 miljoonalla tonnilla tuotantoa. Päästiin 4 miljoonan tonnin nettovähennykseen ja itse asiassa vain kolmen vuoden keskiarvo on ollut 2 miljoonaa tonnia. Ennen uudistuksia Euroopan komissio teki arvioinnin, jonka tavoitteena oli tarkastella sitä, mitä oli tapahtua silloin, kun hintavähennykset otettiin käyttöön EU-ssa. Tästä nähdään, että vuoden 2009-2010 viitehinta, jossa pyrittiin 8 miljoonan tonnin vähennyksen, ei ole toteutunut. Tuotanto ei ole vähentynyt näin paljon. Hinta kesäkuuta 2012 on yli 700 euroa tonnilta. Ja se osittain on syynä tähän korkeampaan tuotantoon. No sitten jos puhutaan tästä menestyksestä vai epäonnistumisesta, nyt kun EU-hinta on korkeampi kuin ennen uudistusta, komissio ajatteli ennen uudistusta, että hinnan laskeminen auttaisi elintarviketeollisuutta ja ajattelin myös, että näin voitaisiin vähentää maahantuontia kolmella puolella miljoonaa tonnella. Kumpakaan ei ole tapahtunut, on syntynyt elintä- paljon ongelmia elintarviketeollisuudessa. Tätä politiikkaa on säännöstelty erittäin voimakkaasti. Ja tätä teollisuuden alaa on myös uudelleen saneerattu ja konsolidoitu. Tästä näette tämänhetkisen tilanteen, jossa 18 maassa on sokerikiintiö, 9 ei, 9 on isoglukoosikiintiö ja kahdeksassa maassa on täyspäiväisesti toimivat jalostamot. Jos katsotaan tätä politiikkaa sitten vuoteen 2015, haluaisin ottaa esille tiettyjä rajoitteita, jotka siihen sisältyvät – Ensinnäkin nähdään, että VTOlla on rajat kiistaratkaisuihin viennissä. Toiseksi tässä on tuontisitoumuksia. Sokerimarkkinat ovat erittäin volatiilit. Kustannukset ovat korkeat ja talouden tilanne on muuttunut. Ensinnäkin meillä on 1,3744 miljoonan tonnin raja tuetulle sokerin tuotannolle. Komissio sanoi, että raja voisi olla korkeampikin, mutta mitä tapahtuu sitten, kun hinnat ovat matalammat kuin EU:ssa? Sokerin vienti vuonna 2019, 11 ja 12 ovat erittäin paljon korkeammalla kuin tämä 1,374 miljoonan tonnin raja. Se on mahdollista sen takia, että maailmanmarkkinahinnat ovat niin paljon korkeammat tässä on viitehinta näytetty, kuten myöskin raaka-ainehinta New Yorkin pörssissä. Seuraavat rajoitteet koskevat maahantuontisitoumuksia. Komissio arvioi, että 3,5 miljoonaa tonnia voisi tulla AKT- tai LDC-maista – Everything But Arms, kaikki paitsi aseet sopimuksen nojalla. Balkanin alueelta 380 000 tonnia. Kroatia liittyy ensi vuonna. Siihen tulee mukaan lisää 200 000 tonnia. Ja CXL-kiintiö 680 000 tonnia. Muita vapaakauppasopimuksia on myöskin syntymässä, kuten tietänette. Mutta tällä hetkellä kaikki näiden vapakauppasopimusten ulkopuolella pysähtyy näiden tariffien takia. Seuraava raja, rajoite koskee maailmanmarkkinoiden volatiliteettia. Sokeri on nimenomaisesti tämä volatiilein raaka-aine ja jatkuvasti maanviljelijät joutuvat ottamaan riskejä maailmanmarkkinahintoilla. Tässä nähdään, miten hinta on palannut vuoden 1969 tasolle, eli tuon alkutasolle, Vihreä näyttää, mitä maanmarkkinahinnoissa on tapahtunut ja Anteeksi, punainen näyttää maanmarkkinahintoja ja vihreä näyttää eu tukihintaa. Vihreä on ollut stabiili monena vuoden ajan, mutta se korkea hinta, jota on saatu, ei ole lähelläkään niin korkea kuin mitä se oli 70-luvulla. Eli hintavaihtelut ovat valtavia ja nyt tuo volatiliteetti muuta kuin kasvaa. Tästä kaaviosta näette päivittäisen hintavaihtelun. Eli riskit sokeri teollisuudessa ovat suuria. Seuraava rajoite koskee maailmanlaajuista taloudellista tilannetta. Olen sitä mieltä, että tarvitaan vahva, kestävä elintarviketeollisuus, jotta voidaan tarjota kasvua hitaassa Euroopassa. Ja kaikki sidosryhmät täytyy tässä suhteessa ottaa huomioon. Ja sitten kysymys on dollari ja euron välinen, välisestä hinnasta koska sokeri on dollaripohjainen, onko dollari 0,89 senttiä niin kuin aikoinaan vai 1,59 niin kuin joskus. Se vaikuttaa tähän maailmanmarkkinahintaan voimakkaasti. Seuraava rajoite koskee budjettihintaa. Ja tähän minulla on vain yksi kommentti, eli sen täytyy säilyä neutraalina. Kun siis teette lainsäädäntöä vuodelle 2015 markkinajärjestelyihin, mitkä ovat teidän tavoitteenne? Tavoite yksi, viljelijöille pitää tarjota kohtuullinen elintaso. Se on koko YMPn perustavoite. Ja kyllä se täytyy mielestäni jollain tavalla suojata sopimusjärjestelyin tällä teollisuuden alalla. Tietysti sokeriprosessit tarvitsevat juurikasviljelijöitä ja täytyy sitten kilpailla vaihtoehtois viljelmien kanssa. Toiseksi meillä täytyy olla kestävä sokeriteollisuus. Sokerijalostajien täytyy kyetä kilpailemaan maailmanmarkkinoilla pitkällä aikavälillä. Tämä saattaa osoittautua ongelmalliseksi, kun maailmanmarkkinahinnat ovat alemmat. Sillä siinä on mahdollisuus maahantuonnin lisäämiselle uusien vapaakauppa-alueiden tai maailman matala maailmanmarkkinahinnan vuoksi. Tavoite kolme pitää taata tarjonta, jotta meillä on vahva elintarviketeollisuus EU:ssa ja samoin kasvava elintarviketeollisuuden ulkopuolinen teollisuuden ala, eli esimerkiksi bio, biopolttoaineet. Tämän näkyy myös vuoden 2010 kertomuksessa, jonka komissio esitti. Vuonna 2000 uudistus ei ole tässä suhteessa pärjännyt ja elintarviketeollisuudella on ollut valtavia ongelmia, kun se on pyrkinyt saamaan raaka-aineita. Viimeksi kun näin tapahtui EU-ssa oli 70-luvun puoliväli, mutta tuolloin ei ollut kysymys oli, oli kysymys siitä, että sokeri oli liian vähän markkinoilla. Tällä kertaa niin ei ollut, vaan sitä ei saatu vain EU-markkinoille, koska tarifit olivat niin korkeat. Ja komissio hoiti markkinoita tietyllä tavalla. Tässä on siis todellinen ongelma, eli se täytyy ratkaista. Tavoite neljä. Oikeudenmukaiset hinnat ja vakaus kuluttajille ja tuottajille. Oikeudenmukaiset hinnat viljelijöille ja jalostajille. Tässä näette AKTn maahantuontihinnat. Sininen viiva kuvaa AKT valkean sokerin hintaa, kelta taas raakasokerin hintaa ja punainen ja violetti ovat maailmanmarkkinahinnat. Nuo kaksi kaikkein korkeinta huippua vasemmalla puolella voidaan jättää ehkä huomiota. Mutta jos katsotaan oikeaa puolta, tuota sinistä viivaa, palaan siihen pian, niin EU valvoo näitä hintoja. Teollisen sokerin hinta nyt seurailee paljon paremmin maailmanmarkkinahintoja ja uudistuksen alkuvaiheessa oli ongelmia, koska tarjontaongelmia oli markkinoilla. Nämä ongelmat ovat nyt hävinneet ja tilanne on paljon enemmän markkinaorientoitunut. Sisäiset markkinahinnat elintarviketeollisuudella jos niitä tarkastellaan, niin hinta alun perin laski, tuo sininen käyrä kun viitehinnasta sovittiin vuonna 2006 uudistusten puitteissa. Mutta ongelmia syntyi sitten, kun maailmanmarkkinahinnat ryhtyivät nousemaan ja vuonna 2009 tätä lopullista leikkausta ei koskaan siirrytty suoraan elintarviketeollisuuteen. Näette, että hinnat ovat nousseet jyrkästi ja Kingsmanin mukaan EUn hinnat olivat erittäin vaihtelevia vuoden 2010-2011 aikana. Komissio ei huomannut, että varannot vähenivät voimakkaasti ja että markkinat olisi tarvinnut hoitaa ja spot-hinnat nousivat yhteen 900 euroon. Joten tämä kaavio ei näytä koko kuvaa tilanteesta. No seuraava tavoite sen pitäisi olla kilpailun lisääminen yhtenäismarkkinoilla. Kyseessä on alue, jota korostettiin viime uudistuksessa. Se on kuitenkin vaikeaa, koska kyseessä on erittäin konsolidoitu teollisuuden haara. Neljä maata omistaa 70 prosenttia kiintiöstä ja viisi tuottajaa dominoi markkinoita. Täytyy varmistautua siitä, että on erilaisia makeutta, ei katsota pelkästään juurikasta, vaan katsotaan myös isoglukoosia ja maahantuontia. Lisäksi kilpailun täytyy olla oikeudenmukaista kaikkien sokerituottajien välillä. Tavoite 6. Ympäristön kunnioittaminen. Lannoitteita ja torjunta-aineita käytetään nyt paljon vähemmän ja näyttää järkevältä tukea sitä tuotantoa, jossa sato on korkein. Tavoite seitsemän. Politiikan yksinkertaistaminen ja tekeminen avoimemmaksi. Vuoden 2006 järjestelmä yksinkertaisesti kiintiöjärjestelmää ja markkinoiden hallinta on muuttunut vähemmän monimutkaiseksi ja vähemmän avoimeksi. Pitäisikö tämä virtavivaistaa sitten yhteisen markkinajärjestelyn kanssa? On vielä kyseenalaista meillä on kuitenkin ongelmia tässä suhteessa. Ja tavoitteena on rajoittaa toimintaa, jos, mutta se on kuitenkin ongelmallinen, jos halutaan erittäin vahva teollisuuden ala. Mitkä nämä uudistusvaihtoehdot sitten ovat? Tässä on viisi erilaista ja ykkösen ja viitosen jätän ulkopuolelle. Tämänhetkisiin puutteisiin täytyy puuttua, ne täytyy korjata. Meidän täytyy saada muutoksia vuosille 2015-2020 väärimeneiden asioiden korjaamiseksi. Ja on epätodennäköistä, että EU haluaisi luopua tuotannon suojaamisesta yksipuolisesti. Kysymys onkin siitä, että pitääkö säilyttää kiintiöt vai ei. Molemmilla on etunsa ja haittansa. Ensinnäkin haitat. Suojellaan tehottomia tuottajia ja se vääristää markkinoita. Kiintiöt ovat peräisin vuodelta 1968, toisin kuin maitokiintiöt, jotka tulivat mukaan kuvaan myöhemmin. Näin, nämä kiintiöt ovat olleet kauan mukana. Kiintiöt ovat pysäyttäneet yksittäisten maiden tuotannon laajentamisen, vaikka niillä on ollut hyvä tuotanto ja hyvät sadot. Ranska, Alankomaat, Tanska, Belgia, Itävalta, kaikki tuottavat enemmän kuin on, niiden oma kulutus on. Ne ovat kaikki tehokkaita tuottajia, mikä on hyvä. Mutta sitten on maita, jossa on korkeat sokerisadot, mutta jotka ovat huomattavassa alijäämässä. Ja tietysti kiintiöjärjestelmä rajoittaa niiden tuotannon laajentamista. Tämä johtaa siihen, että hinnat ovat erittäin korkeita, varsinkin tietyissä osin Euroopan unionia. Se estää myös uusien markkinoille tulijoiden pääsyn markkinoille. Se rajoittaa kilpailua, se vaatii erittäin monimutkaista markkinahallinnointia ja se on ristiriidassa yhden yksittäisen markkinajärjestelyn kanssa. Mitkä edut sitten tässä ovat kyseessä? No jos halutaan suojata viljelijöitä ja varmistautua siitä, että sokeri mm, naurita kasvaa edelleen tietyissä päin Eurooppaa, niin täytyy mahdollistaa se ja suojata sisäisten markkinoiden epävakautta vastaan. Täytyy myös rajoittaa kotimaista tuotantoa. Ja täytyy huolehtia siitä, että hinnat pysyvät vakaina. Jos ollaan sitä mieltä, että edut ovat suuremmat kuin haitat ja kiintiöt täytyy jättää voimaan, niin mitä muutoksia sitten pitäisi tehdä? Euroopan komission täytyy reagoida nopeasti sekä yli- että alituotantoon. Sen, jos, ja se täytyy toimia siis tässä suhteessa. Tarvitaan myöskin kiintiöjärjestelmän laajentamista, jotta se kattaa jalostamot Meillä on tärkeää, että tänä päivänä meillä on vahvat vaihtoehdot sokerijuurikkaille. Lisäksi täytyy ryhtyä toimiin silloin, kun yksittäiset hinnat nousevat liikaa. Kuluttajia täytyy myös suojella jollain tavalla, kun markkinat ovat näin voimakkaasti keskittyneet. On tärkeää, että myös pienempiä tuottajia on markkinoilla. Yhteenvetona siis markkinaongelmia on syntynyt viime uudistuksen jälkeen. Niihin täytyy pureutua seuraavan uudistuksen yhteydessä. Meidän täytyy siirtyä vapaammille markkinoille pitkällä aikavälillä yksittäisen markkinajärjestelyn kanssa yhdenmukaisesti. Ja puutteeseen täytyy puuttua kuluttajien edun nimessä. Kiitoksia siitä, että viitsitte kuunnella. Bene, grazie, grazie anche al... Hyvä, kiitoksia. Jean Noble. Hän toi esille monia hyvin kiinnostavia seikkoja keskustelua varten. Nyt aloittammekin keskustelun välittömästi. Annan puheenvuoron Fei Molli ja sitten Angjulle. Olkaa hyvä. Eh, děkuji, pane předsedající. Já bych chtěl poděkovat obou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 olen sitä mieltä, että ongelma tässä uudistuksessa, sokerijärjestelmän uudistuksessa on erittäin ajankohtainen. Minulla on kysymys, joka koskee tätä ensimmäistä alustusta ja konkreettisesti tuotantoarviointeja vuodeksi 2020. Kuka on laatinut nämä arviot? Voisitteko kertoa, millaisia menettelyjä on käytetty näiden arvioiden laatimiseksi? Kuinka tällaisia arvioita voidaan tehdä seitsemän vuotta etukäteen? Millainen on virhemarginaali teidän mielestänne? Missä määrin tällaisiin arvioihin voidaan luottaa? Muuta osin olen yhtä mieltä siitä, että kiintiöiden pitäisi olla vähän vapaampia järjestelmänä. Täällä on hyviä argumentteja esitetty järjestelmästä ilman kiintiöitä. Haluaisin tietää, mille nämä tiedot perustuvat. Se olisi hyödyllistä keskustelua ajatellen. Kiitoksia. Agnew ja sitten Rans Garcia. Thank, thank you very much. I thought that was a most interesting presentation, particularly the... Kiitoksia. Tämä oli todellakin erittäin, erityisen kiinnostava. Ja kiinnostavaa oli se, että siellä oli 50 prosentin hintaeroja. Se on todellakin hämmästyttävää. Haluaisin sitten ottaa esille sen, että kun kiintiöt menevät, niin se huonomman tason, huomenna sadon maat tulevat menettämään lajikkeensa. Britanniassa me emme pidä itseämme huonon sadon maina, maana, mutta mitä nyt tapahtuu, jos olisi niin uimassa, niin meillä oli pää veden alla, koska me, me olemme noudattaneet signa- EUn signaaleja aikaisemmin ja sulkeneet tehtaita ja tuotantolaitoksia. Me kovasti halusimme hyötyä tästä kiintiöiden poistamisesta, mutta me emme pysty vastaamaan siihen yön yli. Se kuitenkin vie meiltä muutaman vuoden, e, että pystymme rakentamaan kapasiteettia meidän tuotantolaitoksia uudelleen. Ja meistä, meitä kohdellaan hyvin epäoikeudenmukaisesti e, e, sillä tavalla, että me teimme ongelmat oikein ja sulimme tehtaat ja menetimme työpaikkoja. Jos nämä kiintiöt menetetään, poistetaan välittömästi, niin me tulemme kärsimään siitä. Kovin kiinnostuneena kuulin ja kuuntelin, että Eh, että kuluttajat kaipaavat kovasti eh, toimituksia. Ja kun katsotaan nyt että esimerkiksi jalostamia eh, Lontoossa, niin ei olisi koskaan voinut kuvitellakaan tätä, koska siellä on pakko sulkea laitoksia. Jos siellä olisi voitu kuviteltu, että kysyntää, niin se olisi toimittu, toimittu toisella tavalla. Tässä on ongelma. Mutta meidän täytyy tuoda enemmän sokeria, ja sitä ei voida tehdä puhtaasti EU-politiikan seurauksena. Meidän täytyy sallia tehnyt laille sen, että se pystyy saamaan tarvitsemansa sokerin, jotta se voisi toimittaa tuotteita Britannian markkinoille ja voisi pitää työpaikkansa. Kiitos. Grazie Agnew, Evans Garcia. Kiitoksia sitten Evans Garcia ja sitten Des. Sí, muchas gracias. Kiitoksia. Haluaisin kiittää molemmista alustuksista. En ole aivan kaikesta aivan yhtä mieltä koska olen sitä mieltä, että vuoden 2007 uudistusten jälkeen meiltä odotetaan nyt vastuuta. Monet tuottajat ovat tehneet merkittäviä investointeja ja ovat kärsineet suoraan niistä päätöksistä, joita EU on tehnyt koskien heidän tuotantoalansa. He ovat tehneet todella merkittäviä investointeja ja tämä traumaattinen uudelleenjärjestely edellyttää tarvitsee aikaa osoittaakseen tuottavuutensa Espanjassa ainakin meillä on aivan selvänä se, että viittaukset vuoteen 2020 ovat tarpeellisia ja riittäviä. Pyydämme, että kiintiöt säilytetään tuohon vuoteen asti. Ja ne, jotka haluaa kokonaan poistaa ne, ja, jotka haluavat säilyttää ne ikuisesti, näiden välillä se olisi kompromissi. Me haluamme juuri tällaisen väliratkaisun niin tekivät ne kiinni, jotka ovat investoineet paljon ponnistuksia ja varoja parantaakseen viljelytilojaan. He eivät tietenkään, heillä ei voi olla tulevaisuutta sellaisessa maailmassa, jossa kilpailu on liian laaja. Jos nyt täysin avaudumme markkinoille ilman mitään väliratkaisuja, voimme valitettavasti joutua sellaiseen tilanteeseen, että meillä on toimitusongelmia. Sellaisihan on jo nyt teollisuudessa ja yrityksissä elintarviketeollisuudelta puuttuu sokeria. Voi olla, että jos nyt ainoastaan panostamme kolmesista maista tulevan sokeriin, niin meille tulee toimitusongelmia ja hinta vain nousee. Se olisi aika vahinko, koska sehän tulee suoraan vaikuttamaan kaikkiin kansalaisiin kuluttajina. On myös tärkeää, että muistamme kansainvälisen kontekstin ja siinä on huomioitava, että kolmannet maat selvästi tukevat sektoreita. Esimerkiksi Brasilia antaa verohelpotuksia bioetanolin tuottajille. Tämähän on tapa tuottaa valtavia määriä sokeria ja Brasiliahan tulee hyväksymään pian pakollisen bioenaton etanol var, äh, lainsäädännön myös Intiassa, Meksikossa ja muissa maissa on hyvin voimakkaasti sokeria suosivia politiikoja. Ei EU voi jäädä jälkeen, vaan sen on pysyttävä kärryillä niin, niin että EU e toteuttaa sellaista politiikkaa, mitä kansalaiset vaativat. Haluaisin vielä lopuksi sanoa, että olisi mukava kuulla, voivatko asiantuntijat kertoa, mil, millaisena he näkevät sokerituotannon tässä kansainvälisessä kontekstissa näiden tietojen pohjalta. Kiitoksia. Kiitoksia sitten Alberdes ja sitten Stojanov. Ja, Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia myös molemmille esit- eh, puhujille. Ne olivat kovin kiinnostavia lukuja, eh, sisältäviä esityksiä. Näen, että, että minä näen tämän asian ehkä hieman kriittisemmin, kun täällä sanotaan, että tämä voidaan laskea, arvioida vuoteen 2020 asti, niin kyllä minä kovasti epäilen sitä, että niitä pystytään ylipäätään ennustamaan. Kyllä muistan oikein hyvin, ehkä noin kymmenen vuotta sitten oli Saksassa vielä aika varsin vahka, vahva terästeollisuus. Sitten sanottiin, että Brasiliasta, Koreasta, Kiinasta toimitetaan niin halvalla terästä, että Saksan terästuotanto ei enää ole kilpailukykyinen. Ja sitten laitos toisensa perään suljettiin myös omassa vaalipiirissäni. Ja sitten ne kuljetettiin Kiinaa. Viimeinen koksaamo suljettiin Saksassa, koska muualla tuotettiin halvemmalla. Mikä oli seuraus? Riittävästi tehtaita suljettiin ja sitten olemme riippuvaisia tuonnista vuoden sisään teräksen hinnat nousivat 400 prosenttia. Ja kaikki ne, jotka olivat pitkään puh- hartaasti puhuneet näistä tilanteista, niin kuin eivät, olivat, pysyvät hiljaa. Ne, jotka olivat rakentaneet teräksen tarvitsijat olivat rakentaneet ja hyötyvät maksamaan kalliin laskun näistä vääristä, vääristä laskelmista. Haluaisin kyllä kyytää tältä, kysyä tältä ensimmäiseltä asiantuntijalta, että miten hän, miten hän reagoisi jos sitten joku näistä, jos hän, minä olisin yksi brasilialainen osakerituottaja ja kuitenkin 80 äh, sokerituotta Brasilia hallitsee markkinoita. Ja kun, jos sanotaan, että kiintiöt poistettaisiin, niin silloin Brasiliassa tämä tarkoittaisi sitä, että siellä äh, viljelyä laajennettaisiin merkittävästi 4-5 vuotta. Äh, sokerin hinta pysy, painettaisiin alhaisimmalle tasolle ja sokeritehtaat, joita Euroopassa kaatuisivat aivan samalla tavalla kuin terästuotannon osalta, niin sokeri, sokerituotanto kuolisi Euroopassa. En nyt tiedä, josko jompikumpi tutkijoista voisi pystyvät, pystytkö te vastaamaan kysymykseen, että tehdä toimintako tässä väärin, jos me sitten joudumme tulevaisuudessa maksamaan hinnan. Koska sokerin kohdalla sama tilanne kuin teräksen kohdalla, jos me sulimme yrityksiä, niitä ei enää avata uudelleen. Ja sitten kun viljely, viljelyn kanssa tapahtuu samalla tavalla, niin sitä ei voida korjata. Olen kuitenkin kiitollinen näistä lausumista, joissa todettiin, että että jos hintataso sen kun vaan laskee, niin silloin AKT-maiden kohdalta tämä on vähemmän kiinnostava ajatus, mutta ei myöskään välttämätöntä. Kyllä minä pahoittelisin, pahoittelisin sitä, jos AKT-maat joisivat maksamaan tällaisen uudistuksen hinnan, koska AKT-mailla on kuitenkin Brasilian sokerituotantoon nähden ovat vailla mahdollisuuksia jos, ja heidän oma, niiden oma sokerituotanto kaatuisi sen myötä, mitä tulee vuoden 2007 ja 2008 sokeri, sokerihintojen alentamiseen. En ole huomannut, että, että jalostusteollisuus olisi senttiäkään ö, siirtänyt kuluttajille. Minä en ole huomannut, että, jossa, että, että jokin sokerituote olisi hinnaltaan alemmalla tasolla. Näin ollen kuluttajat eivät ole hyötyneet lainkaan siitä, että näitä hintoja on Äh, alennettu. Mitä tässä tulee budjettivaroihin, olen kiitollinen siitä, että siitä puhuttiin. Uskon, että sokerin kohdalla Euroopan unioni ja verojen maksaja on vähiten, maksanut vähiten, pikemminkin äh, äh, päinvastoin. Tämä on oikeasti yksi niistä harvoista tulolähteistä, joka Euroopan unioni pystyy pyrittämään omilla varoillaan koska siihen ei tarvitse maksaa lisämaksua. Yhteenvedonomaisesti toteaisin, että kun nyt on, vielä otan huomioon ympäristönsuojelun, tiedän, että monet brasilialais, tunnen monia brasilialaisia laitoksia, kun tiedän, että millä tavalla sillä toimitaan luonnon suhteen, ja oikeastaan Brasilian sokerituotanto ei ole, kyllä sopu, ei, sitä ei voi verrata Euroopan unionin ympäristömyönteisen sokerituotantoon. Ja sitten haluaisin tässä puolustaa komissiota, ja sitä en usein tee. Jos komissio esittää, että, että se olisi liian vähän toiminut, niin ei sitä niin voi, tällä, sille voi jättää tätä. Komissio on vapauttanut suuria määriä ja korkealla tasolla. Ja minun käsittääkseni se syy, joka johti tällaiseen huoltoongelmaan, josta puhuttiin, se oli spekulaatio makeismarkkinoilla. Siinä spekuloitiin, että vapailla markkinoilla jossakin vaiheessa olisi halvempaa sokeria, ja sitten ei ollutkaan. Ja tämä oli se syy, mikä, joka johti tähän huoltoongelmaan, eikä niinkään komission toimiminen tai toimimattomuus. Tietenkin komissio olisi voinut reagoida nopeammin, mutta kaiken kaikkiaan komissio on tässä asiassa on reagoinut aivan hyvin. Ja siksi uskonkin, että on hyvä, että me tällä vaalikaudella voisimme päättää Eh, asiaista ja olen kollegille kiittoni, jos te voisitte tukea minua ja toivottavasti sokerimarkkinauudistus voitaisiin, sitä voitaisiin jatkaa vuoteen 2020 ja sitten seuraavalla vaalikaudella eh, seurat kollegat tarvitsevat myös aikaa siihen, että voisi määritellä vuonna 2020 jälkeisen ajan. Me voisimme odottaa vuoteen 2017-2018, silloin voitaisiin saada pohjaa tuleville päätöksille, silloin voidaan selvittää, ovatko tuotantoennusteet, joita olemme tänään, joita olemme tänään kuulleet, ovatko ne pitäneet paikkaansa. Kiitoksia. Seuraavana Stojanov. Niin, että voin nyt kommentoida niin sitä, mitä Kristalla juuri sanoi Italiassa. Sokeriudistusten takia 15 tehdasta on sulkenut, 15 on menty neljään ja sokeri maksaa nyt kaksi kertaa enemmän kuin ennen uudistuksia – joitakin harvioita varmaankin tästä tehtävää. No niin, Stojanov seuraavana ja sitten Lain. Minulla on kysymyksiä molemmille puhujille täällä. Arvoisat vierat, pahoittelen jos aina nimenne väärin. Mutta haluan todeta, että me emme saa olla tekopyhiä. Yksi kaikkein suurimmista kysymyksistä Euroopassa on se, että meillä on kaksi alaa, jotka ovat voimakkaasti ristiriitaisia, jos puhutaan oikeusperustossa. Yksi tota, sokeria juurikasta ja toinen taas ruoasta. Ja näitä kahta alaa kohdellaan eri tavoin. Joten haluaisin ensin kommentoida Schmidtin kertomusta näin alkuun. Siinä puhutaan sokerijuurikaista, mutta tietysti tässä puhutaan samantyyppisen materiaalin tuottamisesta. Sanotte, että jos kiintiöt poistetaan, niin tuotanto kasvaa ja se on myönteistä teollisuudelle, mutta tässä kertomuksessanne ei nähdä mitään jakaumaa sen suhteen, miten kiintiöiden poistaminen vaikuttaisi sokerijuurikkaiden tuotantoon tai sitten vastaavasti sokeriruoan tuotantoon. Me näemme siis tällaisen globaalin kuvan siitä, millä tavalla kaikki koko tilanne paranee, mutta lopujen lopuksi tiedämme, että hän on maita, että, jotka eivät voi käyttää sokerijuurikkaita sokerituotannossa se nähtiin myös tuossa kaaviosta. Eli jos uudistus saa aikaiseksi tilanteen parantamisen vain niille, jotka käyttävät sokerinaurista, niin se merkitsee sitä, että jotkut maat EU:ssa ovat sellaisessa tilanteessa, että eivät ne voi vastata omaan kysyntäänsä. Ja tämä tietysti haittaa niiden kansalaisia. Kysymykseni siis on, jos tällainen jakauma jaottelu tehdään, niin ovatko teidän perusteluna silloin vedenpitäviä, jos näin tapahtuu? Millä tavalla sokerituotantoon, äh, miten, millä tavalla se vaikuttaa sokerituotantoon? Tapahtuuko se sitten sokerijuurikkaiden tai ruokojen avulla? Toinen kysymykseni koskee seuraavaa. Meillä ei ole kaikkia teidän kaavioitanne paperilla ja en nähnyt niitä selvästi. Voisimmeko saada vielä paperilla nämä loppukaaviot? Muussa tapauksessa nämä perustelut menevät hieman hukkaan. Minun maani Bulgaria on maa, joka ei tuota sokeria, niin kuin ymmärsin. Mitä se tarkoittaa? Kyllä, Bulgaria nyt vain tuottaa miljoona tonnia, 7-8 prosenttia EUn kokonaistuotannosta. Ja Bulgaria käyttää vain 10 prosenttia koko tuotantokapasiteetistaan, koska se ei saa maahan tuoda sokeriruokoa. me saa käyttää omaa sokerijuurikastamme. Eli se, mitä tuolla kaaviossa näin ei ollut totta vaan Bulgarissa on kyllä sokerituotantokapasiteetti olemassa. Teidän puheessanne muutenkin ristiriitoja. Sanoitte kolme asiaa. Jalostettu sokeri mielestäni kärsii siitä, että maahantuotitariffit ovat niin korkeita. Toiseksi sanoitte, että kiintiöt täytyy poistaa. Ja kolmanneksi Anteeksi, haluan palata tuohon. Sanoit, että kiintiöt pitää olla, mutta maahantuonnin pitäisi olla korkea. Siis tulli, tullien pitäisi olla korkeita. Ja tuotantoa täytyy tukea. Vielä minuutti, puheenjohtaja. Jalostamat ovat hyvä kilpailukyvyn kannalta. Kysymys on siis se, miten kilpailukykyä voidaan hoitaa. Jos kiintiöitä ei ole sokerijuurikassa ja korkeat tuontitariffit ovat voimassa. Hyvät kollegat, täällä vielä paljon puhe, puhujia listalla. Koitetaanpa pitää ajoista kiinni laajan, sitten Reimers. Uh, thank you, uh, President, and could I thank... Kiitos puheenjohtaja. Kiittäisin kumpaakin puhujaa erinomaisista esityksistä. Tässä näyttää molemmista, molempien kohdalla näkyy tällä vissi konsensus status quo osalta, miten tästä uudistusta voitaisiin viedä eteenpäin, millä vauhdilla ja kuinka nopeasti voitaisiin siirtyä kiintiöjärjestelmästä jommaan kumpaan vaihtoehtoon. Ja uskonkin, että kysymys onkin siitä, että minkä tyyppinen, tyyppistä asetusta tarvitaan sen varmistamiseksi, että että löytyy suojaa tuottajille ja koko EUlle. Se on asia, josta me tarvitsemme lisää tietoa ennen kuin pystytään tällainen päätös tekemään. Kysymys, jonka haluaisin äh, esittää äh, suhteessa näihin esityksiin, aivan erityisesti suhteessa tähän tuoreempaan uudistukseen. Äh, komission ennusteiden mukaan sanottiin, että sokerituotannon, sokerijuurikon tuotanto laskisi 6 miljoonaa tonnia, se laski vain 2 miljoonaa tonnia. Siinä puhuttiin, että 5 miljoonaa tonnia tulisi tuontia AKT-maista edelleenkään vain puolet tästä äh, tuotiin, eli 1,2-1,3 miljoonaa tonnia tuotiin AKT-maista. Myös ennustettiin, että hinnat EU-ssa alenisivat äh, referenssihintojen myötä, mutta päinvastoin tapahtui. Ja kaikki nämä kolme tärkeää ennustusta, jotka komissio teki eh, tuoreimmassa, tuoreimman uudistuksen yhteydessä, eivät, eivät olleet pelkästään väärin, vaan oli niin kuin viimeisen päälle väärin, miljoona tolkulla väärin. Voitteko te selittää, miksi nämä ennusteet menivät niin pieleen? koska tähän liittyy toinen kysymys, että millä tavalla näitä ennusteita voidaan jatkaa tulevaisuudessa. Saatatte päätyä samantyyppiseen äh, tilanteeseen näissä ennusteissa äh, tänä päivänä kuin mitä komissio teki, ja näin ollen sitten ei saadakaan mitään kunnollista tietoa. George. Britta Reimers. Kiitoksia Britta. Seuraavana. Kiitoksia. Ensinnäkin haluan äh, kiittää tästä informatiivisesta esityksestä. Minulla olen todennut, että viime tuoreimmat, tuorein ää, edust, uudistus tehtiin tietojen pohjalta, jotka sitten kuitenkin sisälsi osittivat olivat toisenlaisia en, vääriä ennusteita, markkinat kehittyivät toisella tavalla kuin mitä ennustettiin. Tämä tarkoitti periaatteessa sitä, että uudistus Tähtäisi sitten oikeastaan ihan väärin toisenlaisiin tuloksiin, mutta siitä huolimatta näemme, että markkina-alue on suuri ja maailman tuotanto ja maailman kauppa sokerin tasolla on käyttäytynyt ihan toisella tavalla. Me näemme, näemme tämän viime vuosina, kun valtavia äh, nousuja tapahtui ja muutoksia tapahtumissa. Äh, ravintotottumukset muuttuivat valtavasti, me tiedämme kaikki, että tällaiset ravintomuodot, jotka äh, siirtyvät sokerin suuntaan, niin harvoin äh, sitten merkitsevät muutosta toisiinpäin. Pikemminkin tapahtuu sopeutuminen, sopeutuminen sellaiseen ravintoon, josta on vaikea taas luopua. Ja nyt tässä pitää ajatella kestävää kehitystä tulevina vuosina äh, sokerin kysynnän osalta. Ongelmana tässä on se, että AKT-maat periaatteessa eivät toimittaneet niin paljon EU-maille, vaikka niillä onkin etuisuus, etuisuus, etuisuustullit. Niillä on aika helppo markkinatilanne, mutta se, ne kuitenkin pikemminkin painottivat, keskittyvät energiatuontoon eivätkä vaihtoehtoisiin sektoreihin. Ja luulenpa, että tämä osoittaa myös sen, että maailmanmarkkinoilla meidän täytyy huolehtia siitä, ettei puhuta pelkästään elintarviketuotannosta tässä suhteessa, vaan että myös energiatuotanto saa suuren merkityksen. Öljyn hinta ei varmastikaan alenna tulevina vuosina, vaan edelleenkin tulee, se tulee nousemaan. Siinä mielessä näen, että teidän esityksenne vahvisti sen, että kiintiöt pitäisi poistaa ja keskittyä enemmän markkina joka antaa myös EU enemmän mahdollisuuksia. Kaikki näkevät tällä pelkoja, mutta minussa meidän täytyy nähdä myös ne mahdollisuudet. Se antaa potentiaalia Euroopalle panostaa enemmän sokeriteollisuuteen eikä heikentää sitä. Ja missä määrin te näette tämän potentiaalin kehittyvän vakaiden hintatasojen pohjalta. Näin tässä yhden tilasto, jossa sanottiin, että aikaisemmin oli paljon volatiliteettia, mutta se taas vaikutti pikapuoliin takaisin. Nyt volatiliteetti on kuitenkin viimeisen kahden vuoden aikana noussut ja tämä oikeastaan äh, heiluu korkeammalla, tas, korkeammalla tasolla. Onko ennustettavissa tämä, äh, jos tämä jatkuu, niin onko siitä etua? Ja miten te näette tämän uudistuksen yhteydessä, että tuottajia pitäisi eriyttää toimintaansa, äh, viljellä erilaisia lajeja, lajikkeita. Tämä ei ole ollut mahdollista monillakaan tilalla, koska se on merkinnyt suuria alkukustannuksia esimerkiksi juurikkaan tuotannossa ja näin ollen monet tuottajat eivät ole siihen voineet siirtyä. Ehkäpä tällaisia, voitaisiin, tällaisia tilanteita voitaisiin helpottaa eh, eh, voisiko olla niin, että tämä voisi lisätä eh, Euroopan sokerin tuotantoa eikä välttämättä sen alenemista. Kiitos. Dziękuję pani poseł. Teraz zabierze głos pan Martin Hauslik. Bardzo proszę. Martin Hausling seuraavana. Ich glaube, bei den Prognosen... Luulenpa, että näissä ennusteissa, joita olemme kuulleet, voitaisiin ihan saman tien katsoa kristallipalloon tai katsoa korteista, kun ajattelemme sitä, mitä viime uudistuksen yhteydessä asiantuntijat sanoivat. Eh, siinä se on ehkä yhtä varmaalla pohjalla. Se, että hinnat laajensivat 12 prosenttia, mutta samanaikaisesti tuotanto nousi se 12 prosenttia. No sehän täysin spekulatiivista. Mihin tämä perustuu tällainen olettamus ja mitä sitten tuottajat tästä saavat ö, käteensä? Voisin kysyä, mikä pitäisi esittää ja onko ylipäätään mielekästä työstää ja jalostaa sokeria niin paljon elintarvikesektorilla. Sekin, täytyy, sekin kysymys täytyy esittää. Mutta kun ajattelemme tätä täysin, täysin väärää arviota markkinoiden tilanteesta edellisen uudistuksen yhteydessä ja sitten niitä todellisia tapahtumia voidaan ihmetellä, millä tavalla, miksi tästä tilanteesta johdetaan edelleen johtopäätöksiä, että kiintiöt olisivat, että nämä kiintiöt, jotka olivat markkinavakavuutta, miksi ne pitäisi poistaa, millä perusteella nämä kiintiöt pitäisi poistaa kuitenkin tulos on tuntematon niin teollisuuden kuin myös tuottajien kannalta kun kuitenkin tilanne tällä hetkellä se, että Euroopan markkinajärjestely ei ole johtanut siihen, että meillä Euroopassa olisi ongelmia huollossa tai huoltovarmuudessa tai että tuottaisimme ihan toisilla hinnoilla kuin maailmanmarkkinoilla. Pikemmin päinvastoin tämä on mahdollistanut sen, että tämä tuotanto on oikeastaan vakiintunut Muistan äh, keskustelun äh, makeisteollisuusjärjestöjen kanssa, jotka sanoivat 2006, että Euroopan äh, sokeri, sokerituotanto on täysin älytöntä, että se vaan kallistuu kolman, kolmi, kolminkertaiseksi ja siis, siis se pitäisi luopua siitä. Sama järjestö viime vuonna sitten sanoi, että meidän pitäisi laajentaa sokerituotantoa Euroopassa ja se lisäisi huoltovarmuutta. Nyt voidaan kysyä, no mikäs, mitäs tästä voidaan päätellä? Minä sanoisin, että sitten pitää päätellä tästä, että, että markkinajärjestely säilytetään. Ja tämäkin on sellainen järjestely, joka on sovittanut kysynnän ja tarinan toisiinsa. Markkinajärjestely, markkinajärjestelyä voidaan sopeuttaa tältä pohjalta. Minä epäilen, että että argumentoimme äh, ideologisesti, äh, niin että markkinoiden liberalisointi hyödyttäisi äh, tuottajia ja kuluttajia. Minä olen täys toista mieltä, siitä eivät hyödy kumpikaan. Hintojen laskeminen kuitenkin, siitä hyötyvät kaikista viimeisimpänä kuluttajat, koska siitä hyötyvät lähinnä jalostusteollisuuden osiot, eivätkä kuluttajat. Dziękuję panu posłowi. Proszę o zabranie głosu pana posła. Michel Dantin, Pan poseł sorry. Jest Oui, euh, je remercie aussi les, les deux intervenants. Niin, haluaisin omalta osaltani kiittää kahta puhujaa, mutta on totta, että tämä keskustelu tulee aika erikoisella hetkellä. Mm Onkin aika kiinnostavaa, että keskustelemme tästä silloin, kun tietyt tämän parlamentin jäsenet ovat vedonneet komission koskien sokerin markkinointivuosikysymystä. Haluaisin ensiksi antaa joitakin lukuja vuodesta 2006-2010 vuoteen. Ne 80 on suuri määrä sokeritehtaita tehtaita sulkenut ja yli 5000 työpaikkaa menetetty ja, ja juurikaan viljely on vähentynyt merkittävästi. Nämä luvut ovat tärkeitä, kun ajatellaan millaisia vaikutuksia vuoden 2006 uudistuksella oli ja, ja mitkä muutokset sokeriala on hyväksynyt tällä hetkellä. On muistettava, että kesäkuussa Euroopan parlamentti valitettavasti äänesti. Ja muistutan teitä siitä, mistä äänestimme kesäkuussa. Se oli tärkeää. Sanoimme, että hyväksymme tämän 2006 sokerijärjestelyn pidentämisen nykymuodossa on ainakin vuoteen 2020 asti ja edeltämme toimia, joilla unionin sokeriala voi per, per, parantaa kilpailukykyään vakaisolosuhteissa. Näin äänestimme kesäkuussa 2011 tässä parlamentissa nyt. Meille esitellään skenaariota, jolla aloitetaan aivan alusta. Sanoin, haluaisin nyt selvittää, miksi tämä keskustelu on edessä. Mä haluaisin kiittää Anjuta siitä, että hän toi osan vastausta. Meille hän on yllättynyt siitä, että mainitsen hänen nimensä tässä. Tänä päivänä on havaittu, että että tietyt sokerin jalostajat, jotka ovat tehneet liian suuria investointeja, ne haluavat, että nyt tuottaisiin kolmansista maista sokeriruokkoa. Sokeria ei välttämättä AKT maista, koska siellä ei, ole, ei tuoteta paljon, koska siellä ei ole voitu sijoittaa ja tehdä investointeja. Sitten on valtavaa paine, painetta tälle kahdeksan jäsenen esittämällä kysymyksellä. Nämä ovat erityisesti brittijäseniä ja he ovat pyytäneet, että tuettaisiin yhtä amerikkalaista yritystä, American Sugar-yhtiötä, jolla on jalostamo, josta jo juuri hetki sitten puhui. Nyt käymme keskustelua, jonka takana on hyvin selkeästi muutaman yhtiön, erityisesti tämän juuri mainitun yhtiön halu paisuttaa näitä tuontilukuja, koska niillä on ylikapasiteettia, joka on kaikille kukkuraksi EUn rahoittama ylikapasiteetti. Ja kyllä meidän on nyt saatava tähän vähän perspektiiviä ja mahdollistettava eurooppalaiselle sokerialalle elinkelpoisuus ja selkeä näkymä viljelijöille vuoteen 2020 mm, asti ja lopetetaan tämä sähläminen. Grazie José. Adesso abbiamo... Kiitoksia José. Sitten Kalniete ja sitten McGuinness. Paldies priekšsēdētāja kungs. Kiitoksia hyvä puheenjohtaja. Latvia kuuluu niiden maiden joukkoon, jotka menettivät sokerialustamonsa näiden uudistusten seurauksena. Me hyväksymme sen, että saimme korvaukset ja viljelemme lopettivat sokerijuurikkaan tuotannon. Henkilökohtaisesti kun äänestin sokerikysymyksessä viime kesänä, niin äänestin tätä päätöstä vastaan, koska minun mielestäni pelisääntöjen pitäisi olla samat kaikille. Haluaisin kuulla vastauksen kysymykseni, mitä tapahtuu Latvian kaltaisille maille, jos kiintiöjärjestelmää laajennetaan? Voimmeko saada jonkunnäköisiä muita kiintiöitä tai onko jotain muita ratkaisuja tulossa? McGuinness, boy. Kiitoksia sitten McGuinness. And my apologies that I did... Kiitoksia ja valitan, en kuullut näitä esityksiä, mutta edustaja Kalniete on ottanut esille nimenomaan sen kysymyksen, jonka minäkin halusin esittää. Kuten kollegat tietänevät, Irlannissakaan ei ole sokerituotantoa viime uudistusten vuoksi ja nyt monet haluavat sen palauttaa. Kysymykseni on, miten näin voidaan tehdä siinä mielessä, että tätä kiidijärjestelmää nyt laajennettaisiin niin kuin kollegat haluavat. Voidaanko tarjota mahdollisuuksia niille maille, jotka menettivät kiintiönsä uudelleen järjestelyn puitteissa. Ainakin voitaisiin katsoa sitä, millä tavalla tällainen teollisuuden ala saataisiin uudelleen jaloilleen vuoden 2015 jälkeen. Sikierski. Dzisiejsza dyskusja jest dla nas bardzo potrzebna. Kiitoksia. Tämänpäiväinen keskustelu on todellakin kovin tarpeellista. Meidän täytyy tehdä johtopäätöksiä sokerijärjestelyn uudistamista, koska meidän täytyy tietää, millä tavalla, me, millä tavalla me haluamme rakentaa, rakentaa yhteisen maatalouspolitiikan tulevaisuudessa. Meidän täytyy katsoa ja seurata sitä keskustelua, joka pidettiin muutama vuosi sitten. Sehän pidettiin maatalousvaliokunnassa ja palaisin siihen, mitä silloin sanottiin, mitä komissio tuolloin sanoi ja mitä sitten on näiden keskustelun jälkeen tapahtunut, jotta me tietäisimme, mitä meidän pitäisi nyt tehdä. Oikeastaan vain suurimmat sokerin tuottajat ovat hyötyneet esimerkiksi viime vuonna Puolassa. No, voitot nousivat 50 prosenttia ja juurikkaan hinta nousi vain 10 prosenttia, kun taas sokerin kustannukset kuluttajien kannalta nousivat 60 prosenttia. No, no näin ollen nämä sokeri maksaa enemmän kuluttajille meillä kuin Saksassa. Mitä pitäisi tehdä? Miten voimme varmistaa markkinoinnin tasapainon? Ja nimenomaan sokerimarkkinoilla EU-ssa meidän täytyy pystyä varmistumaan siitä, että yksityiset ja teolliset kuluttajat voivat ostaa sokeria sellaiseen hintaan, joka heijastelee markkinaolosuhteita ja taas toisaalta meidän täytyy pystyä hyödyntämään täysin tuotantopotentiaaliamme potentiaaliamme EUn jäsenvaltioissa. Tämä koskee myös niitä jäsenvaltioita, joiden on pakko luopumaan, joiden on ollut pakko luopua sokerin tuotannosta. Mitään ei ole kiveen hakattu. Me voimme aina palata aikaisempaan tilanteeseen. Meidän täytyy tähdätä parempi tuloksi. Meidän pitäisi oikeastaan hävetä, siis mitä me olemme tehneet tuottajille sokerihallin järjestelyjen uudistamisen yhteydessä. Millä tavalla voimme selittää tämän viljelijöille tuottajille? Mikä on ollut selitys sille, mitä on tapahtunut? Näin ollen meidän täytyy tehdä kunnollisesti johtopäätöksiä, jotta emme tulevaisuudessa toista eilisen virheitä. Bene, grazie vicepresidente Sekereski. Hyvä, kiitoksia varapuheenjohtaja Sekereski, Michel Dantin keskustelun päättämiseksi ja sitten annan tietenkin vielä puheenvuoron asiantuntijoille. Voitte vastata kysymyksiin. Merci, Kiitoksia puheenjohtaja. Tätä keskustelua nyt todellakin käydään muutama päivä sen jälkeen, kun käytiin julkista keskustelua sokerista. Uskon, että vuoden 2006 uudistuksesta on muistettava se, että hypoteesit, joille se silloin perustui, olivat epätäsmällisiä meidän on täällä tuettava lukuja, joiden mukaan sokerille kulutus on lisääntynyt kaikkialla, sekä Euroopassa että kaikkialla maailmassa. Näinä vuosina sokerin kulutus on ollut kasvussa samaan suuntaan kaikissa maissa. Ei kuitenkaan pidä tässä tuottajia tai pankkivangeiksi, juuri kasviljelijöitä tai ruoanviljelijöitä muualla – ja haluaisin lisätä, että myös EUn alueellakin näitä on, meillähän on hyvin syrjäisiä alueita, joiden pääasiallinen tuotantokasvi on sokeriruoko. Tämä ala kuitenkin toimii huonosti kaiken kaikkiaan. Se on määräperän epäselvä ala. Viime kuukausina sokerialan asiakkaat, suuret, suurkuluttajat ovat olleet vaikeuksissa, he eivät ole löytäneet markkinoilta sokeria ja saman aikaan puhdistamojen antavat, antamat, komissiolle antamat luvut osoittivat, että Euroopan varastoitu sokerimäärä on noussut. Tämän esimerkin pohjalta havaitaan, että luvut ja todellisuus ovat erilaisia. Meidän on todella toimittava hyvin varovaisesti, kun esitämme arvioita tälle toimialalle. Ensinnäkin on tehtävä selväksi, minkälaiset suhteet ovat toimialan sisällä ja välillä onko Euroopassa monopolitilanteita. On totta, että 50 vuoden yhtenäismarkkinoiden toimimisen jälkeen on aika äh, vaikka olla näkemättä näitä eroja Euroopan unionin maiden välillä. José Bové varmaankin sanoi, että tämä sokerijuurikkaan puhdistusala on merkittävästi vähentänyt välineitä viide, viimeisen viiden kuuden vuoden aikana. Haluaisin varmuuden sille, että sokeriruokot puhdistamat, jotka haluavat saada lisää ruokaa tänne markkinoille, että ne ovat samalla tavalla vähentäneet kapasiteettiaan kuin me täällä. Jos näin on, niin sit, sitten on, voitava, on pyrittävä vastaamaan heidän pyyntöihin, mutta muussa tapauksessa on toimittava, toimittava varovasti. Parlamentti toki viime vuonna äänesti tietyistä asioista vuonna 2011. Ei varmaankaan tässä valiokunnassa kuitenkaan ole mitenkään suurta enemmistöä, joka haluaisi kyseenalaistaa ne, mutta me olemme toki jatkokehitykselle avoimia. Grazie Michelle. Bene. Si concluso il dibattito. Kiitoksia. Hyvä. Nyt päätämme keskustelun tähän. Haluaako komissio puhua? Ei joten puheenvuoro asiantuntijoille. Professori Schmidt ja sitten Jean Noble, olkaa hyvä. Muutama minuutti, olkaa hyvä. Thank you. Kiitoksia puheenjohtaja siitä, että kutsuitte, pyysitte meitä reagoimaan näihin esitettyihin kysymyksiin ja kommentteihin. Muutama tärkeä huomio tehtiin siitä mahdollisuudesta ennustaa ylipäätään mitään tulevaisuudessa, siis kristallipallosta oli puhe Totta kai tulevaisuus on epävarma, mehän tiedämme sen kaikki, mutta on parempi olla jonkinlainen käsitys kuin olla käsityksettä näistä ennustuksista, mitä me teimme ja mitä me niitä ennusteita teimme, niin palaisin alkuperäiseen raporttiimme, joka on myös referenssilistassa – Oikeastaan se liian kauan mennä yksityisten yksityiskohtiin, mutta me toimimme sellaisen mallinnuksen pohjalta, joka oli rakennettu nimenomaan yhteisen maatalouspolitiikan uudistamiseen. Ja se on validoitu, mutta olen samaa mieltä, että sitä todellisuus on, on usein mallinnusta paljon monimutkaisempi. Ja viittaisin myös eräisiin muihin selvityksiin ja tutkimuksiin, joita on tehty. No, niiden selvitysten tulokset ovat enemmän tai vähemmän mutta viittavat enemmän tai vähemmän samaan suuntaan. Nämä ovat tärkeitä faktoja minulle tutkijana ja tiedemiehenä. Ja ne skenaariot, joita me teimme, ne eivät perustuneet suinkaan minun poliittisiin preferensseihin ei ylipäätään, vaan pikemminkin enemmänkin logiikkaan ja loogisiin skenaarioihin, joita voidaan olettaa tapahtuvan. Ja näissä skenaarioissa, näissä selvityksissä jotka on tehty VTOn tasolla, e, jossa on todettu tämä liberalisoitumistrendi, se on ollut tärkeä tekijä. Se ei sano, miten me tutkijoina tästä asiasta mietimme, vaan pikemminkin on kysymys siitä, että otetaan, otetaan huomioon enemmän vähän nämä perusolettamukset, liberalisoin, liberalisoituminen, e, Tämä on niin ideologinen kuin myös taloudellinen seikka tämän mallinnuksen takana. Mitä enemmän markkinat liberalisoituvat, sitä enemmän hyvinvointia saadaan, mutta aivan yleisellä tasolla siinä ei sanota kovinkaan paljon eri ryhmistä. Se on yksi huomio, jonka haluaisin sanoa näistä mallinnuksista. Olen samaa mieltä siitä, että on monia epävarmoja tekijöitä, jopa myös sokerimarkkinoiden ulkopuolella. Täällä mainittiin öljyn hinnat ja myös vehnän hinta. Ja suosituksena voisi olla myös se, että, että saadaan enemmän tällaista herkkyyttä, enemmän herkkiä sormia tähän analyysiin, mitä voisi tapahtua. Mutta on aina asioita, joita ei voida ennustaa. Ja trendit, trendit on, ovat näkyvissä ja niitä voidaan mallintaa, mutta aivan erityisesti silloin, kun tapahtuu katastrofeja, tulvia tai kun on paljon kuivuutta, niin silloin kaikki menee pieleen. Ja silloin mallinnus ei pysty ikään kuin ottamaan huomioon tällaisia katastrofeja. Malli on vain väline, työkalu. Älkää odottako siltä liikaa. Mutta se on parempi kuin ei mitään. Ja sitten tämä ennustaminen vuodesta 2020, se on tietenkin vaikea ja laskelmien tekeminen siihen asti. Sanoisinpa nyt ehkä sanan sen siitä keskustelusta, jota on käyty äh, tehokkuudesta. Jos ajatellaan äh, elintarvikehuollon varmuutta, niin on tietenkin parempi, äh, parempi tuottaa oma äh, tarvittava tuotantonsa. Äh, ja siis puhutaan, silloin puhutaan omavaraisuudesta, niin, mutta silloin kun tähän vaikuttaa, tämä saattaa, saattaa, tähän saattaa vaikuttaa myös liberalisointi, koska liberalisointiprosessissa keskeinen termi olisi keskittyminen enemmänkin tuotantoon riippuu poliittisesta kannasta ja poliittisista prioriteeteista, mikä, mikä suunta valitaan. Koska olen samaa mieltä niiden kanssa, jotka sanoivat tällä, että, että kiintiöjärjestelmä enemmän tai vähemmän vakauttaa tuotantoa kuin hinnat. Se pitää paikkansa. Näin ollen se riippuu poliittista kannasta, josko sitten haluaa säilyttää tällaisen järjestelmän vai halutaanko mennä enemmän VTOn linjausten suuntaan, jolla on etunsa globaalin talouden kannalta noin kokonaisuudessaan, mutta aina täytyy muistaa, että globaali talous kokonaisuudessaan, sitä voidaan äh, äh, parantaa, mutta siellä on heikkojakin lenkkejä. Ja no kutka nyt kärsivät, no AKT ja vähiten kehittyneet maat kärsivät eh, ensimmäisenä ehkä. Tietenkin voidaan ajatella, että, että se voitaisiin eh, kompensoida meidän kauppasopimuksillemme, jota EUlla on näiden maiden kanssa, mutta en tiedä, en ole varma, onko sekään hyvä niiden kannalta, koska niiden täytyy kuitenkin rakentaa oma teollisuutensa ja oma taloutensa. Tämä on minun vakaumukseni tästä. Sitten sokeri juurikkaan äh, äh, viljelystä ja kasvatuksesta. Nykytilanne on äh, minussa varsin kannattava ainakin Alankomaissa. Ja niinpä tuottajat Alankomaissa haluaisivat säilyttää kiintiöjärjestelmän, koska se on hyvä ja vakaa tulolähde e-, erityisesti laajemmille tiloille, joissa on kuitenkin melko runsaasti sokerijuurikasta viljelyalaa. Olen kuullut myös kommentteja sokeri, sokerin jalostusteollisuudelta ja olen kuullut useitakin äänenpainoja. Yksi signaali sieltä on se, että siellä uskotaan, että sokerin hinta on niin korkealla, että ne miettivät lähteänsä pois EU-alueelta ja menevänsä EU-alueen ulkopuolelle. Mutta siellä on myös kuultu samalta sektorilta sellaisia äänenpainoja, että, että todellakin tarvitaan vakaata sokerin, tuot, sokerin toimitus, toimistusta ja toimitusvarmuutta. Siellä sanotaan, että me emme voi lähteä, meillä ei ole varaa skandaaleihin sokerin tuotannossa ja sokerin toimituksessa. Siellä luotetaan EU-maihin ja EU-alueen tuottajiin enemmän kuin eu alueen ulkopuolella. En oikein tiedä, mitä kaikkea tämä tarkoittaa ja kuinka kuinka vahvoja nämä syyt ovat. Tätä en ole tutkinut, mutta se on ainakin mitä minä olen kuullut. Sitten sokerin kulutuksen lisääminen. Olen kuullut siitäkin paljon. Sokerin syönnin lisääminen. No nykyinen trendi. Ja ö, ylipainoisuus merkitsee sitä, että sokerin kulutusta vähennettäisiin ainakin Äh, Länsi-Euroopan maissa. En ole niinkään varma äh, Itä-Euroopan maista ja Turkista, joka, joka saattaa tulla osaksi tätä yhteisöä. Mutta, mutta se, mitä, mitä me tiedämme, on se, että että sokerin kysynnän mallinnus kulutusta varten on paljon helpompaa kuin tuotantoa varten, koska me näemme että ilmastonmuutoksia, ilmastonmuutos vaikuttaa oikeastaan tuotannon, tuotantoa vakauttavalla tavalla e, enemmän kuin aikaisemmin. Ja oikeastaan päätän osuuteni tähän tällä hetkellä ja kiitän kuitenkin kysymyksistä ja kommenteista. Bene, grazie. Grazie al professor. Hyvä, kiitoksia professori Smith. Seuraavana Jean Noble. Indeed, Chairman. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. EU tarvitsee kilpailukykyisen teollisuuden, että se voi kilpailla maailmanmarkkinoilla. Sen täytyy pitää lihakulutus 16,6 miljoonassa tonnissa, joten se täytyy olla vahva teollisuuden ala ja sen täytyy kyetä kilpailemaan. EU on maailman kolmanneksi suurin tuottaja ja toiseksi suurin kuluttaja kuten myöskin maahantuoja. Se oli ennen vanhan myös hyvä viejä. Siitä syystä teollisuuden täytyy olla vahva. On hyvä, että on kotimaista tuotantoa, mutta on myös hyvä, että tuolle kotimaiselle tuotannolle on kilpailua. Sitä varmasti elintarviketeollisuuskin haluaisi. Elintarvike teollisuus haluaa että kaikki se vaatimukset täytetään, mutta se halutaan myös samalla, että liotelut hinnat poistuvat markkinoilta silloin, kun tällainen keskitetty teollisuuden ala on kyseessä. Se on yhä keskittyneempi myös nyt uudistuksen jälkeen. Ja sehän on ihan hyvä niin kauan kuin kilpailua on, mutta se aiheuttaa toisaalta ongelmia, jos kilpailua ei ole. Olemme nähneet, mitä ongelmia syntyy, kun hinnat nousevat. Ja uskoakseni viljelijälle menevä hinta ei ole heijastellut maailmanmarkkinahintojen nousua. Kuulin, että esimerkiksi Latvia ja Irlanti täällä kommentoivat, että saattaisi olla, että nämä maat haluaisivat tulla mukaan markkinoille uudelleen ja ottaa käyttöön suuret tehtäänsä. No se on yksi näistä ongelmista, kun tuotantokiintiöitä on. Kuten sanoin näistä kaavioista, niin Kyseessä ovat vääristyneet markkinat tällä hetkellä. Ja se, että haluatko ne palata ja saavatko ne kilpailukykyisen teollisuuden aikaiseksi, niin teollisuuden täytyy joka tapauksessa olla maailmanmarkkinoilla kilpailukykyinen. Saattaa olla, että Dohan neuvottelut eivät enää sitten pidä kutiaan ja markkinoita vapautetaan yhä enemmän. Ja noilla vapautuneilla markkinoilla pitää kyetä kilpailemaan. kuulin tässä bulgarilaisesta myös jotain. Käsittääkseni bulgarilaiset luopuivat kiintiöstään, sillä on voimakas jalostusteollisuus kuitenkin, ja tuo jalostusteollisuus on niin tärkeässä asemassa. Ja on tärkeää varmistautua siitä, että se on kilpailukykyinen juurikasteollisuuden kanssa. Kun puhutaan elintarviketeollisuudesta ja elintarviketurvallisuudesta, niin on tärkeää, että juurikastuotanto on vahvaa ja samalla tarjotaan myös mahdollisuus sille, että ruokaa voidaan tuoda maahan. Tällä tavalla voidaan saada paljon vakaampi hintajärjestelmä aikaiseksi ja kilpailua myös markkinoille. Jotkut sanoi, ettei näitä kaavioita niin jaettu täällä käsittääkseni, jos haluatte, voitte saada nämä esitykset. Ne kaikki jaettiin yhtenä linkkinä tämän päivän ö, uutiskirjeessä politiikaosasto Bltä. Mutta kiitän tarkkaavaisuudesta ja toivottavasti se on vienyt, tämä keskustelu on vienyt asiaa taas eteenpäin. Bene, grazie allora a entrambi. Hyvä, kiitoksia. Kiitän molempia asiantuntijamme asiantuntijoitamme. Kiitoksia tästä hyvästä keskustelusta. Sen kautta varmaankin saatiin tämän valiokunnankin kantoja selkeytymään. Uskonpa, että täällä on aika selvä enemmistö kanta muotoutumassa ja se on hyvä. Se vahvistaa Me Nyt menemme seuraavaan kohtaan tänään. Viime kokouksessa aloitimme keskustelun suorista tuista kollega Kapula Santosi mietinnön myötä ja tänään aloitamme keskustelun maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä, siis YMJstä. Pyytäisin, että Michel Dantin alustaa asiaa. Muistutan, että meillä on 434 muutosehdotusta. Ja niihin vielä lisätään satoja tarkistuksia Yhteensä minulla on 1793 tarkistusehdotusta, joten siitä vain äh, Michel. Toivon, että tunnissa tämän hoidamme, koska sen jälkeen koordinaattorit voisivat äh, vielä pitää lyhyen koordinaattoreiden kokouksen. Kiitoksia, ole hyvä Michel. Merci, monsieur président. Je vais... Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvin lyhyesti haluaisin puhua niin, että keskustelun jää aikaa. Niin, tarkistuksia on todellakin 2200. Nämä on tehty komission ehdotuksen koskien YMJ ja yhteistä markkinajärjestelyä. Monia tarkistuksia on kahteen kolmeenkin kertaan esitetty ja monissa viitataan asioihin, jotka olen jo omassa mietinnössäni tuonut esille. Mutta tarkistuksia ei tule kaikilta kollegoilta, jotta voisin vetää jotenkin yhteen nämä tarkistukset, jotka heijastelisivat valiokunnan kantaa, niin on tietenkin tärkeää lukea, mitä on kirjoitettu ja kuulla se, mitä ei ole kirjoitettu. Kun jotkut olivat sitä mieltä, että ehdotukset menivät oikeaan suuntaan. Nämä kaksi asiaa on sellaisia, joista on käytävä keskustelua. Kyseessä ovat tuottajien järjestäytyminen, ajattelemmeko, että se on hyvä ratkaisu, mihin asti sen alalla halutaan mennä. Sitten toinen asia, tuottajien vallasta. Haluammeko, että he kokoontuvat osuuskuntiin tai muihin järjestelyihin ja että niillä olisi neuvotteluvaltuuksia loppuasiakkaisiin nähden, eli suureen, suuriin jakelijoihin, vai eikö haluta tätä. Nämä ovat sellaisia asioita, joihin tässä valiokunnassa pikkuhiljaa pitäisi päästä yhteisen kantan vastustetaanko tällaista tietä, kannatetaanko sitä vai olisiko löydettävä kultainen keskitie. Nyt olen valmis kuuntelemaan teitä. Beh, eh, sicuramente molto sintetico, Michel, molto... No, tämä oli hyvin lyhyesti vedetty yhteen, Michel, kiitoksia. No niin, nyt aloitamme keskustelun. Kollegat eivät ehtineet vielä ilmoittaa ilmoittautua. Täällä Garcia Beres ensimmäisenä. Sitten pyydän, että kollegat ilmoittautuvat, jos haluavat käyttää puheenvuoron. Iras, ole hyvä. Sí, gracias, señor presidente. En primer lugar, por supuesto... Eh... Kiitoksia puheenjohtaja. Ensimmäisenä tietenkin haluaisin onnitella herra ja tästä mietinnöstä ryhmäni varjoesittelijänä. Olen täysin käytettävissäsi ja voin tehdä yhteistyötä tässä lyhyessä ajassa, mitä meillä on vielä ennen äänestystä. On varmasti tärkeää, että sovimme työmenettelystä, niin kuin olemme jo alkaneet tekemäänkin, niin että voitaisiin mahdollisimman reippaasti päästä kantoihin eri asioissa. En tässä aio käydä kaikkia tarkistuksia edes lyhyesti läpi. On aivan selvää, että joissakin tapauksessa tarvitaan kompromissitarkistuksia ja toisissa tilanteissa niistä ei ole hyötyä, koska on tehtävä päätös tiettyjen asioiden suhteen, esimerkiksi istutusoikeuksien jatkaminen, kyllä vai ei. Sitten kun tämä päätös on tehty, niin monet tarkistukset jo raukeavat ja toisten tarkistusten kanssa on katsottava, mitä tehdään. Sama pätee sokerikiintiöiden jatkoaikaan tai siihen, tuetaanko vai eikö että elintarviketukiohjelmaa, sitten on nämä tuottajajärjestökysymykset ja niin edelleen. Nämä ovat vain esimerkkejä asioista, joiden suhteen olisi tehtävä päätös, jonka jälkeen saadaan, saadaan jo paljon tarkistuksia pois päiväjärjestyksestä ja saadaan selkeämpi yleiskuva siitä, mikä tämän valiokunnan kanta tulee olemaan kussakin asiassa. Yleisesti ottaen meidän on pidettävä kiinni siitä, että tekstissä säilyy riittävät mekanismit, jotta voidaan mahdollistaa mahdollisimman yhtenäinen sääntely niin, että se ei estäisi sitä, että komissiolla olisi riittävät välineet toimia nopeasti silloin, kun sellaista tarvitaan. En nyt halua toistaa keskusteluja, joita on jo käyty näistä eri aihealoeista, vaan lopuksi haluaisin vain toivottaa esittelijälle onnea tässä työssä kun hän johtaa kokouksia varjoesittelijöiden kanssa ja, ja kun hän pyrkii saamaan neuvoa tiettyihin, tiettyihin seikkoihin sosiaalidemokraattisena espanjalaisena jäsenenä. Minulla on kyllä kanta kuhunkin näihin asioihin, mutta tietenkin meidän on kuultava eri ryhmiä ja kuultava, mitkä ovat enemmistökannat missäkin asiassa ja näin sitten saadaan näitä tietoja esittelijälle, mutta olen todellakin täysin käytettävissä ne, niin että voidaan tehdä tiivistä yhteistyötä eri varjoesittelijöiden kanssa ja Dantanin kanssa. Toivon, että pääsemme neuvotteluissa hyvin tuloksiin. Kiitoksia. Molto bene, grazie Irace. E adesso... Kiitoksia Iras. Sitten Britta Reimers ja tämän jälkeen varapuheenjohtaja Bove. Yeah, Kiitoksia No ensinnäkin haluan esittää sihteeristölle kiitoksen siitä valtavasta työstä, joka se on tekemään tässä lajittelussa ja käännettämissä ja jakamissa mepeille ja, ja siitä kaikesta valmistelutyöstä, mitä, mitä siellä on tehty. Näen tietenkin, että meillä on kaikki, olemme kaikki arvanneet, että niitä on paljon näitä tarkistuksia, ja nähtäväksi, miten se hoidetaan, ja jakauma, se skaala on kovin laaja. Siksi emme saa unohtaa sitä, että tässä loppupeleissä kuitenkin niistä täytyy äänestää, ja niitä, täytyy, meidän täytyy pystyä työskentelemään yhdessä aika monissa kokouksissa esittelijöiden ja asiakastien kesken meidän täytyy saada aikaan toimiva ja toimintakykyinen kokonaiskonsepti. Jos meillä on liikaa sitten puita kaikki ne lakeineen ja oikeuksiin, niin silloin meillä ei ole, me saa näistä puista oikeastaan metsää. Me, me, me emme saa unohtaa EU-tason lainsäädäntöä, jos me puuttumme joka asia. Meidän täytyy kuitenkin pystyä varmistamaan, että se mitä me teemme, että se on poliittisesti ja juridisesti myös niin muotoiltu, että se on kestävää. Ja tässä meillä on valtavasti työtä edessämme, ja voin vain sanoa, että meidän ryhmämme on valmis olemaan tiiviissä yhteistyössä mukana, ja me olemme valmiita ripeään ja hyvään tulokseen. Molto bene, grazie Britta. Hyvä sitten bove. Oui, euh, donc, euh... Niin aivan kuin Michel Dantin sanoi, yritämme vain vastata joihinkin kysymyksiin. Nyt on tärkeää, että Michel Dantinin esittelemä mietintö heijastelee jo vuosia tehtyä työtä ja se nojautuu erilaisille miet- mietinnöille, jotka lähempää tai kauempaa ovat kosketelleet tätä asiaa. Tärkeää on se, että nämä YMJ-muutokset liittyvät tämän parlamentin työhön, jota on jo kolme vuotta tehty. Tämä on jo tähän asti ollut hyvin laadukasta työtä. Nyt on puhuttu eh, tuottajajärjestöjen vahvistamisesta. Minusta on tärkeää, että mennään tämän keskustelun pohjaan asti. On puhuttu maidosta, tänään sokerista ja havaitaan, että tänä päivänä, että tuottajajärjestöjen tunnustaminen ja niiden järjestäytyminen on asia, jota on laajennettava kaikkiin tuotteisiin ja, tuot, ja aloille YMJ-piirissä. Tämä on aivan välttämätöntä. Olisi nyt ehkä vedettävä siihen, että tämä, tätä, tätä määrävän aseman väärinkäyttöä on rangaistu kattava, eikä tätä neuvottelua sinänsä, on, tämä on erittäin tärkeää todeta niin, että näemme missä puitteissa liikutaan, niin että todellakin tämä muutos vaikuttaisi johonkin. On muistettava, mikä oli uudistuksen tavoite. Mehän sanoimmekin sen jo, että kyllä tuottajien saatava tuottoa tuotteistaan ja tuotantokustannukset on saatava katettua, jotta tähän päästään, niin tarvitaan velvoittavia toimia, kustannusten kattamista ja uudelleen neuvottelulausekkeita. Minusta on erittäin tärkeää, että voidaan ohjehinnoista keskustella ilman, että meitä syytetään kilpailusääntöjen rikkomisesta. Tämähän on YMJ-uudistusten ytimessä ja tämä on aivan keskeistä, jos pääsemme sopimukseen keskuudessamme sille, siihen, siinä asiassa, että, sa, että päästään irti tästä kilpailuoikeusvankilasta, vankilasta, joka murskaa maatalousalaa tänä päivänä. Kiitoksia Dantanille ja koko sihteeristölle, joka on tehnyt aivan valtavaa työtä tämän mietinnön, mietinnön osalta. Kiitoksia ja, ja onnittelut kaikille. Bene, grazie. José Giancarlo. Hyvä. Sitten Scott ja Capola Santos. Giancarlo Scott ole hyvä. al eh, collega Danten, voi tehdä sicuramente un ottimo lavoro. Kiitoksia hän on tehnyt erittäin hyvää työtä. Muistutan muutamista tärkeimmistä kysymyksistä. Viime viikolla äänestimme Garcia Peresin tärkeästä mietinnöstä. Se oli myönteistä monella tavalla. Tiedämme, että neuvostossa on joitakin ongelmia – mutta haluamme me argumentin mukaan saati on tärkeä. Toinen tärkeä kohta on ammattijärjestöjen vahvistaminen. Kollega on tehnyt erittäin hyvää työtä tällä alalla. Meidän on tuettava häntä. Italian todellisuus on erilainen kuin, erilainen kuin muissa maissa. Eli Italian lainsäädäntö voisi olla esimerkkinä siitä, kuinka voidaan näitä järjestöjä rakentaa. On huomioitava erilaiset kansalliset todellisuudet. Haluaisin muistuttaa komissaari Solosin puheenvuorosta koskien istutusoikeuksesta istutusoikeuksia. On tärkeää, että tuottajien tulot taataan. Erityisesti on tärkeää, että kiinnitämme huomiota eriytettyyn hallintoon. Kiitos. Bene, grazie Giancarlo. E adesso Luis. Kiitoksia sitten Luis Capula Santos ja Rans Garcia. Muito obrigado, Sr. Presidente. E, e eu gostaria também de fazer minha... Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluan esittää olla samalla linjoilla kuin edelliset puhujat ja haluan kiittää esittelijää hänen tekemästään työstä. Haluan myös kiittää sihteeristöä, että tämä ö, työ ylipäätään mahdollista, koska se, kun tässä on niin, niin paljon tarkistuksia, mutta tarkistukset, joita hän tämän on tehnyt, ja hänen näkemyksensä menevät oikeaan suuntaan. Tämä on minun käsitykseni asiasta ja meidän pitäisikin hänen säilyttää tai hänen työnsä arkkitehtuuri ja siinä mielessä tuen, tuemme häntä. Nyt konkreettisemmin kysymyksiä. Täällä on myös omia tarkistuksia, niin e, ennen kaikkea maito- ja sokerisektorista. Juuri äsken meillä oli jännittävä keskustelu sokerisektorista, mutta on muitakin aloja ja muita tekijöitä, joita ei ole vielä käsitelty. Ja eräät tekijät riippuvat taas puolestaan jäsenvaltioiden rikospiirteistä. Siksi meidän täytyisi löytää mahdollisuus siihen, miten voimme ottaa, voimme kattaa koko Euroopan unionin, eikä pelkästään paria maata, mutta sitten maitosektorista meidän pitäisi sitten tässä ottaa tilaisuudesta vaarin semminkin, kun, kun tilanne ainakin erilainen ja hyvä latentti. Minun maassani ainakin samat, varmaan sama tilanne valitsee muissa maissa, ja silloin löytyy suurempia vaikeuksia. Siksi me pitäisi pohtia sitä, voisimmeko me tätä vuoden 2003 vahvistettua mallia, joka, joka on ulottuu vuoteen 2015. Onko se oikea malli vai olisiko nyt paikallaan tehdä tiettyjä muutoksia ja korjauksia tähän malliin? Ja meidän pitäisi mennä pikkuisen sen yli, mitä esittelijä sano, sanoi, vaikkakin voin vain tukea hänen ajatuksiaan ja kannatan hänen käsityksiään, mutta me tarvitsemme myös valvontaa ja sääntelyä tällä sektorilla. Mutta vielä pitäisin kiinni siitä, joka on myös minun ryhmäni kannalta hyvin tärkeää. Ja niin kuin kollegani siihen jo viittasikin, haluan vielä vain että omat tarkistukseni ja haluankin sanoa esittelijälle, että olen kernaasti valmis hänen kanssaan yhteistyö, jotta tämä yhteinen maatassa politiikka saadaan uudistettua. E Kiitoksia Rans Garcia. Seuraavan. Muchas gracias. Kiitoksia. Haluaisin kiittää herra Dantania ja tietenkin sihteeristä, joka on tehnyt työtä tämän erittäin tärkeän mietinnön ympärillä. Herra Dantanille haluaisin sanoa, että hän tietääkin jo, että tuemme häntä ja suurista asio- linjoista olemme yhtä mieltä hänen kanssaan. Teimme 150 tarkistusta enimmäkseen. Ne ovat vain tarkennuksia esittelijän kannanottoihin, mutta kaiken kaikkiaan olemme täysin avoimia neuvotteluja varten niin, että saadaan aikaan kompromisseja. Se on kaikkein tärkeintä. Yksi asia, josta haluaisin tänään keskustella. Meillä on onneksi jäsenvaltioiden foorumi, joka tukee istutusoikeuksia. Viime päivinä saimme uutisia herra Cholosilta. Ja hän on jo puhunut tästä asiasta niin kuin pyysimme Denssin mietinnössä, mutta valitettavasti nyt nämä maantieteelliset merkinnät ja merkinnät ja muut merkinnät aiheuttavat ongelmia. Meillä on nyt mahdollisuus Dantainin mietinnössä tuoda esille parlamentin kanta, joka on jatkaa tätä nykyistä istutusoikeusjärjestelmää. Tämä on kaikkein tärkein ajatus tänään mielestäni erityisesti viinialalla. Ja tulee muuten juuri Riohan sadonkorjuujuhlista tänään viikonloppuna otin vastaan yli 40 henkilöä. He kysyivät minulta tästä ajankohtaista asiasta, istutusoikeuksista ja herran Cholosin kommenteista viime viikolta. Meillä on nyt tässä todella mahdollisuus. Toivon, että saamme aikaan tarkistuksen, jonka kautta todella saadaan selkeästi esiin meidän mm, kantamme. Tämä, tästä riippuu alan tulevaisuus. Ringrazio di questo intervento. Kiitän kollega Rans Garcia tästä puheenvuorosta ja puhun nyt Dantanille. Täällä on todella pientä sekaannusta ollut tuon viimeisen epävirallisen maatalousministeriöiden kokouksesta Kyprokselta komission jäsen sanoi, että mitä vapauttamista ei tulisi yhtäältä sitten toisaalta kuitenkin hän on esittänyt hypoteeseja uudesta sääntelystä, joka on aiheuttanut suurta huolta kaikille tärkeimmille Euroopan viiniviljelyjärjestöille Federdokilista alkaen. Olisikin tärkeää, että Dantani mietinnössä taas, taas toistettaisiin parlamentin kanta, jonka mukaan halutaan säilyttää nykyinen järjestelmä. Ei siis mitään vapautuksia eh, ilman mitään uusia sääntelyjä. Siitä tulee vain lisää kustannuksia ja eri laista kohtelua jäsenvaltioiden välillä. Emme ymmärrä, miksi ei voida säilyttää nykyistä sääntöä, joka toimii. Kaikki haluavat sen, eikä sitä ole mitään ylimääräisiä kustannuksia. Kiitoksia sitten, Gabriel. Благодаря, господин председател. Аз също бих искала най-напред да благодаря на колегата Дантен и на секретарията за... Haluaisin kiittää sihteeristä siitä valtavasta työmäärästä, jonka se on tehnyt Haluaisin myös sanoa, että minusta meidän täytyy olla edelleen avoimia kompromisseille ja vuoropuhelulle, jotta voimme löytää kaikkein tehokkaimmat harmonisointitavat markkinoilla. Ja haluaisin kiinnittää huomionne kolmeen erityisen tärkeään alaan Bulgariassa. Ja ne tarvitsevat lisää tukea. Joten erottelen tässä ne Yhtäältä nimittäin tuetaisin esittelijä, mutta toisaalta haluaisin korostaa näitä kolmea Bulgarian tärkeää toimialaa. Ensinnäkin viini. Asiasta vielä keskustellaan. Me vastaamme, vastustamme vapauttamista vuoden 2015 jälkeen – Meillä on ollut monia mahdollisuuksia keskustella näiden muutosten edustajahaitoista. Ja minusta on erittäin tärkeää jatkaa alueiden suojelemista niin, että ei vahingoiteta pienviljelijöitä. Toiseksi meidän täytyy myös suojella muita toimialoja bulgariset viljelijät tietävät, mitkä ongelmat ovat ja mitkä ratkaisut niihin ovat. Eri toimialojen organisaattoreiden täytyy olla mukana, eikä yhteisrahoituksen pitäisi olla pienempi kuin 50 prosenttia. Meidän täytyy säilyttää olemassa olevat Ja sitten kolmanneksi vielä sokeris, sokeritoimiala. Kuulimme eri näkemyksiä tästä. Bulgarian tilanne on seuraavanlainen. Meillä on jalostamoja, jotka työstävät ruokosokeria ja niillä jatkuvasti on ongelmia saada riittävästi maahantuotua ruokoa. Eli meidän täytyy tarkastaa tätä tilannetta. Lopuksi toivon, että jatkamme yhteistyötä sellaisten mallien parissa, jotka tarjoavat parempaa turvallisuutta ja oikeudenmukaisuutta viljelijöille ja paremman tasapainon kansallisilla markkinoilla ja yhtenäismarkkinoilla. Kiitos. Grazie Maria. Martin Osling ja e poi vicepresidentti. Kiitoksia Häusling ja sitten äh, Sikirski. Ja, <clears throat> ich glaube, no, <clears throat> luulenpa, että tässä mietinnössä ja Tantanin ehdotuksissa on kyseessä tärkeä osa maatalousuudistusta, koska siinä on, tehdään, se johtaa tärkeisiin li, linjauksiin, että panostamme liberalisointiin markkinoilla vai, vai onko markkinajärjestely edelleenkin voimassa ja miten me vahvistamme tuottajien asemaa tässä, tässä uudistuksessa on tarkoituksia on paljon, erityisesti äh, tuottajien aseman vahvistaminen tulee olemaan hyvin keskeinen asia. Siksi onkin tärkeää, että pääsemmekö me todellakin johonkin tulokseen vai jätämmekö vain äh, tuottajat pöydän ääreen istumaan. Se on ratkaiseva kohta, että tuottajat saavat valtaa, jotta äh, he ovat samalla tasolla näissä keskusteluissa hinnoista sovittaessa vai määräävätkö markkinat. Tämä on ratkaiseva uudistuksen kannalta. Toinen asia on se, ja minua ilahduttaa se, että suhteessa komission ehdotuksiin liberalisoinnissa viinimarkkinoilla ja sokerimarkkinojärjestelyn kohdalla, että tässä on ehdotettu, että parlamentti on menossa toiseen suuntaan kuin komissio, niin että me sanomme, että näillä markkinajärjestelyillä on, siinä on, se on mielekäs myös tulevaisuutta silmällä pitää. Siksi minua ihmetyttää, että miksi juuri, miksi juuri erityisesti pienempien tuottajien kohdalla tärkeimmässä, tärkeimmällä sektorilla, eli maitosektorilla, oli niin järjestymättömästi liikkeellä. Ja tämä on kuitenkin tämä vaikuttaa pitkällä aikavälillä haitallisesti moniin tuottajiin. Tästäkin pitäisi keskustella. Minulla on tarkistuskin asiasta, joka käsittelee se, sitä, että tuottajajärjestöt, eivät pysty ratkaisesti vaikuttamaan tähän sektoriin niin kauan kuin kiintiöjärjestelmä säilyy ennallaan. Kyllä meidän täytyy myös ottaa maitomarkkinat tarkastelun kohteeksi, koska maitomarkkinoilla on, on kuitenkin valtavia jättiläisiä ja me emme voi olla niin ikään kuin mahdollisuuksia ei olisi säädellä markkinoita tulevaisuudessa. Tähän pitää myös puuttua. Kiitos. Grazie Martin. Ja e adesso vicepresidente... Kiitos sitten varapuheenjohtaja Kierski, Guinness ja Albert Des Proszę dla mnie obszar rynku rolnego jest podstawą... Kiitoksia. Jest podstawą reformy. Przecież chodzi nam o to, aby rolnicy osiągali dochody z produkcji i sprzedaży. Markkinat ovat kaikkein tärkeimmät meidän näkemyksemme mukaan ja ajatuksena tässä on se, että viljelijöiden tulisi ansaita tuottamisesta ja tavaroidensa myymisestä, ei EU-tukien avulla. Viljelijät työskentelevät kovaa ja he haluavat saada palkkion tehdystä työstä. Ja sen oikeudenmukaisella tavalla. On hyvä, että nämä tuet ovat olemassa, mutta se ei ole se tulomuoto, jota viljelijät kaikkein mieluiten haluavat. Kuitenkin he joutuvat siihen luottamaan. Siitä syystä meidän täytyy vaihtaa suuntaa. Meidän täytyy vahvistaa markkinoiden roolia, eikä meidän tulisi pelätä tiettyjä protektionistisia toimia markkinoilla. Niiden tulisi olla selviä ja avoimia. Ja näiden menettelyiden tulisi vastata maataloussektorin erityispiirteitä. Päätavoitteena on tarjota vakautta ja olen samaa mieltä niiden kanssa, jotka haluavat vahvistaa maatalousjärjestöjen roolia joiden tavoitteena on jälleen puolestaan vahvistaa viljelijän asemaa kaikissa kohdin tuota tarjontaketjua. Minun käsittääkseni meidän kaikkien täytyy olla rohkeampia niin, että puhutaan enemmän markkinoista eikä maatalouden viherryttämisestä tai ympäristökysymyksistä – pääasioista, jotka eivät suoraan mene asian ytimeen, vaan meidän täytyy mennä takaisin niihin uudistuksiin ja menettelyihin, jotka ovat osoittautuneet menestyksellisesti. Samoin tulee tehdä johtopäätöksiä niistä virheistä, joita on tehty. Puhuimme sokerista aiemmin mikä on tässä tulevien keskustelujen aikataulu? Meidän täytyy nimittäin varmistautua siitä, että meillä on riittävästi aikaa. Tarkistuksia on valtava määrä, siitä syystä aikataulusta täytyy olla parempi tieto. Kiitoksia sitten McGuinness. Thank you, Chairman. Um, I was quite... Kiitos puheenjohtaja Herra Bouveen kommentti hämmästytti minua aika lailla. Tämä on todellakin tärkeä mietintö, että markkinajärjestely. Hän sanoi, että markkinoiden pitäisi kattaa tuotannon kustannukset, mutta mehän tiedämme, että useimmissa jäsenvaltioissa nämä suorat maksut tukevat tuottajien tuloja ja jossakin maissa jopa 78 prosenttia tuottajien tuloista tulee suorista maksuista. Että me olemme aika alhaisella tasolla. Markkinat eivät maksa riittävästi tuottajille tulotason säilyttämiseksi. Siinä mielessä tämä tuki täytyy kytkeä näihin suoriin maksoihin ja niitä koskeviin uudistuksiin. Ja sitten kilpailu on tärkeä kysymys ja Michel on tehnyt hyvää työtä tältä osin meidän täytyy kuitenkin olla hyvin tarkkana sen suhteen, mitä komission tasolla tapahtuu. Ymmärtääkseni siellä on tärkeä kokous tällä viikolla äh, korkeatason, äh, korkeatason kokouksessa, jossa puhutaan näistä elintarvikeketjusta ja siinä on tarkoitus, äh, tämä, tätä toimitusketjua on tarkastella, tarkoitus tarkastella reilun pelin hengissä. Se voitaisiin yhdistää siihen, että tulosta, ei tulo, tulosta tulee tai tulos tulee tai ei tulosta ei tule komission keskusteluissa. Toinen kommenttini koskee tuottajajärjestöjä ja näitä alan järjestöjä. Minusta tämä konsepti poikkeaa, on erilainen maasta, jäsenmaasta toiseen. Meidän täytyy ottaa se huomioon tässä mietinnössä. Joissakin jäsenvaltioissa se on hyvin vahvoja tuottajajärjestöjä ja alan äh, edutetujärjestöjä. Joissakin maissa ei taas ymmärrä tätä koko käsitettä. Meidän täytyy olla aika huolellisia ja tarkkoja tässä meidän täytyy varmistaa se, se, mistä me äänestämme, että se heijastelee yhteistä markkinajärjestelyä, eikä niinkään tiettyjä jäsenvaltioiden markkinajärjestelyä. Ja sitten tässä ei ole, ehkä tullut vielä selkeä, äh, selkeästi esille, miten maitomarkkinoiden suhtaan, suhtaudutaan. Sehän on osa nykyistä kiintiöjärjestelmää meidän täytyisi ehkä selvittää, miksi ongelmia on nykyisessä kiintiöjärjestelmässä eri jäsenmaiden maidon tuotannossa. Ehkä, ehkä jossakin paikassa maitokiintiöt ovat jumahtaneet, paikalle, jumahtaneet paikalleen, siksi tätä pehmeää laskeutumista pitäisi ehkä tässä yhteydessä pohtia, joka on tullut esille valiokunnan jäsenten puheenvuorossa. Sitten lopuksi kantani sokeriin on tullut jo esille meillä on vain kaksi jäsenvaltiota, jolla ei ole sokeriteollisuutta ja, ja jossa pelataan, myös pelataan, pelätään sokerihallinnon kaatumisen jatkumista. Sympatiseeraan kyllä Michelia ja, ja tätä valiokuntaa. Tämä on hyvän tuntunen mietintö. Ehkä me odotamme suorista maksuista isoja lukuja, mutta tämä on se e, semminkin kun muistan, kun, kun puhuttiin Franz Fischlerin edellisestä reformista, hän lupasi parempia markkinahintoja, vähempää, vähemmän byrokratiaa ja odotan edelleenkin näitä tuloksia tulevan. Ehkäpä meillä on nyt mahdollisuus lisätä jotakin tähänkin sektoriin. Grazie, grazie anche dei tuoi commenti, Kiitoksia näistä kommenteista, Albert Des. Ja sitten vielä Garcia Perez lyhyesti. Ja Kiitoksia puheenjohtaja. Haluan esittää kollegalle Mikael Tantanille lämpimät kiitokset siitä, että hän, hän työsti tämän paketin ja olen ja tällä, tämä, kun ajattelen espanjalaisia kollegoita meidän ryhmässä, kun meitä on 26 jäsenvaltiota, niin tiedän, että se ei ole helppoa löytää tässä omassa ryhmässä kompromisseja. Me olemme kuitenkin ryhmässä saaneet kompromisseja aikaan, yhteisen hyvän ratkaisun aikaan Minun ryhmäni äh, nimissä minä pidän tätä, äh, minä tarjoan tällaista yhteistyötä ja toivottavasti omassa ryhmässämme pääsemme äh, yhteisten kompromissien linjoille. Ja sitten näistä asioista, joista on puhuttu, viini ja sokeri. Me emme nyt siitä sen kun me enää puhu. Me olemme parlamentissa suurella enemmistöllä kaikkien ja se, ryhmien voimin olemme saaneet aikaan sen, että me haluamme entisen tai aikaisemman järjestelmän jatkuvan tasapainoisen lopputuleman aika löytäminen markkinoiden ja markkinajärjestelyjen välillä. menetetty nyt kamppailla sen puolesta, että saamme oikeat ratkaisut aikaan, eh, kun ajatellaan, ja että me löydämme oikeat perspektiivit meidän tuottajillemme. Sitten tilanne maitosektorilla. Uskon, että että tilanne on ehkä hieman toisenlainen ja meidän täytyy vielä keskustella asiasta enemmän. Mutta nykyisessä kriisitilanteessa totean, että ei se ole tuottajajärjestöjen asia äh, löytää äh, ratkaisuja, jotka siihen pystykään, vaan tietenkin niitä pitää vahvistaa, mutta ongelma on toisella tasolla. Meillähän on suuria osuuskuntia, jotka kuuluvat tuottajille – nämä voisivat, nämäkään eivät pysty lyömään hintoja läpi kaupan järjestöjen suuntaan. Tämä tarkoittaa sitten, että maidon spot-hinta on edelleen kovin alhaalla ja, ja suuret kauppakonsernit pitävät näitä hintoja alhaisella tasolla koko vuoden mittaan. Siksi meidän parhain ikään meidän täytyy löytää vastauksia, se, että saamme sitovia maksutavoitteita. Suuret ketjut Saksassa – maksavat sanotaan 50-60 päivän sisään. Kaikki, kaikista kärs, tästä kaikesta kärsivät mainon tuottajat. Meidän täytyy todellakin löytää vastauksia myös näihin sitovien määrä, määr, sitoviin määriin. Olen itse osuus, erään osuuskunnan puheenjohtaja ja siksi minä joudun päivittäin tällaisen kysymyksen kanssa tekemisiin silloin, kun hinta on kohdallaan niin sitten, äh, sitten taas kuluttajat eivät saa tuotteita, siis jos spot-hinta on ko- korkealla, niin siellä tarvitaan jokainen kila, koska niitä on kuitenkin tuotettu alhaisiin, alhaisella hintatasolla. Ja näihin, näihin me tarvitsemme vastauksia, jotta ma- maidon pääsevät eteenpäin. Ja vastauksia tarvitaan myös äh, keinotteluun, maataloussektorilla. Tulevaisuudessa, tulevaisuuden maataloussektorilla meillä tulee olemaan paljon enemmän spekulointia, keinottelua kansainvälisen pääoman toimesta e, verrattuna aikaisempiin aikoihin. Ja, ja meidän täytyy löytää vastauksia. Siihen pystymme näitä, tätä keinottelua vastustamaan. Kaiken kaikkiaan olen luottavainen sen suhteen, Parahi Mihail, että, että me yhdessä pääsemme hyvällä tahdolla hyviin ratkaisuihin meidän tuottajiemme kannalta. Grazie, grazie Albert. Kiitoksia Albert. Vielä minuutti. Iratsa. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin vielä korostaa asiaa, joka tuli esille eri kollegoiden puheenvuorossa, ja se koskee maitoalaa. On todella huolestuttava tilanne, joka on tällä hetkellä vallitsemassa maidon tuottajien keskuudessa. Meiltä pyydetään jonkinlaista toimintaa koska tämä kuuluisa maitopaketti ei ole pääsemässä niihin tuloksiin, joiden takia se käsittääksemme käynnistettiin. Tuottajamme eivät voi odottaa sitä, että tämä menee eteenpäin ymp uudistusten myötä. Kun puheenjohtaja sanoi, että pian on koordinaattoreiden kokous, niin haluaisin pyytää, että huomioisitte tämän asian, kun pohditte mahdollisuutta ryhtyä aloitteisiin tässä asiassa. Kiitoksia Iratse tosiaankin. Tämä on yksi niistä asioista, joihin palaamme koordinaattorin kokouksessa. Sitten vielä Andrew Eric ja sitten Glass. Puheenjohtaja, kiitoksia. Haluaisin kiittää Michel Dantania ja tukea häntä täysin hänen tekemässään työssä. Haluaisin kiittää myös sihteeristöä. Muutama tärkeä asia tästä mietinnöstä. Haluaisin puhua vain kolmesta asiasta lyhyesti. Maito on aivan keskeinen asia. paketissa ei tähän sääntelyyn päästy ja Michelille haluaisin esittää kysymyksen, kuinka tämä volyymien sääntely saadaan mukaan tähän ja toisekseen kuinka nämä kaupallistamis säännöt saadaan mukaan Niitähän on jo aikaisemminkin täällä käsitelty. Sitten toinen kysymys koskee tietenkin istutusoikeuksia. Tarvitaan voimakasta tukea. Tämä foorumi, joka on perustettu, on tärkeää. Tätä on työstettävä lisää niin, ettei viininviljelijät joudu jotenkin noidan oppipojan asemaan. Meidän on saatava komission jäseniltä paljon laajempia, voimakkaampia lupauksia kuin mitä Kyproksella kuultiin. Meidän on käytävä yhteistä kamppailua istutusoikeuksien puolesta. Ja vielä kolmas asia, se liittyy kriisinhallintavälineisiin. Meidän on oltava voimakkaampia tässä asiassa. Tässä mietinnössä ei ole vielä tarpeeksi täsmällinen kanta siihen, että tarvitaan todellisia kriisinhallintavälineitä. En ole ollenkaan vakuuttunut siihen, että tässä tilanteessa voitaisiin vastata merkittävään kriisiin eh, hintojen säilyttämisen alalla. Tässä kaikki. Grazie Erik. Onorevole Klass, prego. Kiitoksia sitten Klass. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitokset ja onnittelut Michelille hän on esittänyt nyt oman, äh, oman mietinsä, joka on pitkä, mutta myös monet tarkistukset. Voidaan nyt kuitenkin kysyä, miten me tästä jatkamme rakentavalla tavalla eteenpäin. Mehän emme ole, tässä ei ole kysymys pelkästään näistä monista aiheista, vaan on kysymys myös siitä, niin kuin Norbert Tess sanoi, että on yksittäisissä ryhmissäkin on erilaisia konsepteja, ja, ja sitä paitsi kun Eurooppa on etelästä pohjoiseen ja lännestä itään, näilläkin tasoilla löytyy eroja Puhuimme äskettäin viinistä. Viini ei minusta ole pääasia tässä asetuksessa, mutta se on osa tätä asetusta. Siksi haluaisin sanoa Dantanille, että, että ne tarkistukset, joita olen esittänyt kollegoiden kanssa, se on, ne ovat tärkeitä. Tämähän ei, tässähän ei kirjoiteta kaikkea uudestaan. Nyt monet kollegat ovat esimerkiksi sijoittaneet takaisin vanhan asetuksen viiniosiot mukaan, jos me pidämme kiinni siitä, että äskettäin äh, äh, viinin markkinajärjestelyt olivat laajan käsittelyn kohteena, ne voidaan jättää nyt silleen. Emme nyt ole täällä, että me muutta, että kirjoit luomme uudestaan nämä markkinointinormit. Sitä me luojan tähden saa tehdä, ja äh, kuulin, että, että monet kannattavat myös oikeita viinin osalta, niin kuin tässä nyt korkean tason työryhmässä, e, ei ole kuitenkaan kysymys munan keltuaisesta, vaan sekin voidaan tehdä paremmin kyllähän tämäkin on sellainen ihan oma tehtävänsä, siksi haluaisin pyytää kaikkia ensinnäkin esittämään selkeät näkemykset, niin kuin Dessin mietinnössä tapahtuu, että istutusoikeuksien pitää säilyttää, istutusoikeuksia täytyy säilyä, ja mitä taas sen jälkeen tulee, se on niin oma tehtävänsä. Meillä on tässä pino paperia, eh, ja sitä täytyy nyt käsitellä, Eikö nyt lähdetä eh, laajentamaan tätä paperia, vaan keskitytään nyt tämän uudistuksen periaatteisiin, ja pääpiirteisiin. Tässä toivon tietenkin rakentavia keskusteluja meille. Kiitos. Bene, grazie. Ähm... Hyvä, kiitoksia. Haluakohan komissio nyt lisätä tähän jotakin? Ja sen jälkeen käännyn Michel Dantanin puoleen. Haluaisin sanoa kollegoille, että älkää huolehtiko, vaikka tarkistuksia on valtava kasa ja ne kuvia on lehdissäkin ja sitä voivotella, mutta todellisuus on se, että suuri enemmistö kaikista näistä tarkistuksista pyrkii vain tarkentamaan näitä asioita, joita esittelijä ehdottaa, ja varmastikin tilanne yksinkertaistuu, ja esittelijä jo on yhteyksissä varjoesittelyiden kanssa, ja olisi tärkeää, että parlamentilla, parlamentista tulisi sellainen kuva, että se on talo, jolla on selkeä käsitys asiasta ja pyrimme tietenkin tässä enemmistö kantoon. Sitten johtaja, olkaa hyvä. I would like also to thank the rapport. Kiitoksia. Hyvä puheenjohtaja. Haluaisin kiittää myös edustaja Dantania erittäin kattavasta mietinnöstä. Vain muutama sana ensinnäkin tästä yhteistyöpuolesta. Varmaankin voimme kaikki olla samaa mieltä siinä, että lisäyhteistyö on yksi niistä tavoitteista, joihin meidän tulisi pyrkiä, kun uudistetaan tätä yhteistä markkinajärjestelyä. Haluamme tehdä yhteistyötä teidän kanssa, Euroopan parlamentin ja neuvoston kanssa, jotta voimme nähdä, minkä tyyppisiä uudistuksia meidän tulisi sisällyttää olemassa oleviin asetuksiimme. Olemme tehneet tiettyjä ehdotuksia, mutta käsittääksemme haluatte mennä huomattavasti pidemmälle ja olemme valmiita tekemään yhteistyötä kanssanne. Olemme myöskin pyrkineet säilyttämään tasapainon sen välillä, mikä on se päätavoite, joka meillä kaikilla on. Ja näin säilytetään myös yhteinen kilpailukehys. No markkinoiden hallinnoimisesta sen jälkeen olen myös kiitollinen edustaja Danteanin tekemille ehdotuksille, tekemistä ehdotuksista. Ja no, mietinnössä näkyy myös se, että sen sijaan, että kautta linjan lisättäisiin tätä turvaverkkoa, niin tarvitaankin enemmän joustavuutta. Meidän täytyy myös kyetä vastaamaan nopeammin tilanteeseen, kun kyseessä on kriisi, ja olemme valmiita tekemään yhteistyötä kanssanne, jotta voisimme saada paremman asetuksen tämän tavoitteen saavuttamiseksi. Jotkut kysymykset, jotka tulivat esille, haluaisin aloittaa sokerista. Käsittääkseni sokerikiintiöiden säilyttämistä tuetaan hyvin laajasti. Siitä huolimatta olemme sitä mieltä, että sokerituotannon rajoitteiden säilyttäminen monimutkaistaa viljelijöidemme tilannetta vastata kasvaneeseen kysyntään. Siitä syystä haluaisimme keskustella tästä asiasta kanssanne. Mainitsitte myös viinialan. Komissio on sanonut, että meidän täytyy vastata viljelijöiden huolenaiheisiin, emmekä saa joutua tilanteeseen, jossa tuottajat eivät enää pidä ohjaksia käsissään, eivätkä enää voi vastata siihen, millä tavalla markkinan kysyntään, markkinoiden kysyntään voitaisiin reagoida. Tänä päivänä on nähtävissä, että meillä on 300 000 hehtaaria kiintiöitä, jota ei ole lainkaan jaettu. Samanaikaisesti meillä on pöytäviiniä tuottajia, jotka haluaisivat tuottaa enemmän. Siitä syystä meidän täytyy pyrkiä löytämään tasapaino ja uusi tilanne, uusi vastine. Eikä pelkästään jatkaa siltä pohjalta, mitä tähän mennessä on tehty. Käsittääkseni tähänhän juuri korkean tason työryhmä pyrkiikin. Ja haluaisin esittää teille sitä, että odottaisimme vielä muutaman viikon ja katsotaan, mitä voidaan saada tuon korkean työryhmän työn tuloksista esille. Minulla on korkeat odotukset sen suhteen. Maitopaketti ei ole vielä käyttöön otettu. Toivomme, että se voi parantaa tilannetta. Samalla kuitenkin olemme tietoisia siitä, että tällä hetkellä on vaikeita tilanteita, vaikka meillä on hintoja, jotka ovat paljon korkeammat kuin kriisitason hinnat, niin joillakin alueilla meillä on intensiiviset tuotantomallit, jotka riippuvat voimakkaasti rehun ostosta pilemmän ulkopuolella, jossa mar- marginaalit ovat hyvin kapeat. Näin on Espanjassa, Portugalissa ja vähän muuallakin. Nämä ovat erityisiä tilanteita. Ai niin, ja Italiassa vielä ymmärrämme, että nämä ovat erityistilanteita ja meidän täytyy pyrkiä katsomaan sitä, mikä on paras ratkaisu tähän tilanteeseen vastaamiseksi. Ja sitten vielä sananen tuosta elintarvikeketjusta. Meidän täytyy pistää vauhtia, sen ymmärrämme komissiossa, ja meidän täytyy myös lopettaa epäreilu toiminta markkinointiketjussa ja tehdä yhteistyötä. Ja luonnollisesti olemme kovin ilahtuneita siitä, että haluatte tässä meitä tukea. Haluamme tehdä siis yhteistyötä, jotta voimme välittää viestin niille, joilla on markkinointiketjusta enemmän valtaa. Jakelun täytyy muuttua niin, että edut jakautuvat oikeudenmukaisemmin. Kiitoksia. Molto bene, grazie. Obrigado, Joao. Hyvä, kiitoksia. Kiitoksia tästä. Tämä oli hyvin tärkeä viesti. Ja nyt annan puheenvuoron Michel Dantanille. Viini alan sopeutukset varmaan ovat tarpeen. Varmaankin voimme vielä työstää nykyjärjestelmän puhelta ottaen huomioon se, mitä täällä on sanottu sitten maidosta. Varmastikin on tärkeää se, mitä pian koordinaattorin kanssa päätämme. Dantin, saat nyt päättää tämän keskustelun. Merci, monsieur président. Kiitoksia puheenjohtaja. Hetki sitten olitte sitä mieltä, että puhuin turhankin lyhyesti, nyt puhun vähän pidempään. Pyrin vastaamaan kysymyksiin. Haluaisin omaltakin osaltani kiittää teitä. Minua on täällä kiitelty, mutta haluaisin kiittää teitäkin, koska olette käyttäneet aikaanne keskustelemaan kanssani. Ja olen keskustellut monien varjoesittelyiden kanssa erityisesti. Nämä ovat olleet hyvin kiinnostavia keskusteluja. Haluaisin myös kiittää valiokunnan sihteeristöä erityisesti omaa avustajaani. He ovat tehneet todella suuren osan tästä työstä. Haluaisin aloittaa sanomalla, että ensinnäkään en kyllä tunne vielä ulkoa näitä pari, paria tuhatta tarkistusta, jotka olette laatineet. No, toivon, että vielä siinä onnistunut. Minulla oli sellainen vaikutelma, että Sieltä löytyy aika tarkkaan se, mitä jäsenet ovat täällä viimeisen kolman vuoden aikana sanoneet. Sitten toinen tunnustus on se, että kun näitä viime rivejä kirjoitin, niin tiesin hyvin, että, että saattaisin vaikuttaa joidenkin mielestä variksen pelättämältä ja sellainen mainen minulla komission käytävillä taitaa ollakin. Ei mitään hätää, kyllä minä olen valmis tähän rooliin. Meillä on todellakin paljon kysymyksiä vielä ja tarkistuksia, joista meidän on neuvoteltava, että päästään kompromisseihin. Niihin mukaan luetaan budjettitasapainokysymykset. Nythän meillä on budjettipuitteet. Siitä keskustelemme huomenna, tai itse asiassa äänestämme sitä huomenna. Meillä on sitä lausunto. Sitten täällä oli aika keskeinen kysymys, joka kuuluu, haluammeko toteuttaa sopimuksen 42 artiklaa vai emmekö. Siinähän sanotaan, että parlamentin ja neuvoston yhteisen tekstin kautta voidaan tehdä poikkeusartiklaa 101, joka koskee näitä pyhiä kilpailuoikeuden sääntöjä ja siihen voidaan tehdä todella poikkeus maatalousalalla. Tähän kysymykseen meidän on vastattava. Sitten mitä voisin vastata näihin kysymyksiin, mitä täällä on esitetty. Ensinnäkin menettely ja aikataulut keskiviikko aamuna – pidämme kokouksen avustajien kanssa ja kokouksessa ehdotetaan ensimmäistä kokousaikataulua ja menettelyä. Minusta on tärkeää aloittaa helpommasta ja mennään vaikeampaan päin. Otetaan nämä tarkistuspaketit ja suurin piirtein kronologisessa järjestyksessä mietitään mietinnön mukaisesti käydä näitä eteenpäin. Ja lopuksi ehkä eteenpäin nämä tuottajajärjestöt ja kilpailuoikeus. Meillä meidän eteemme tuli vaikeuksia, kuten se, että olisi yhteiset puitteet, jotka soveltuisivat taloudellisiin ja juridisiin tilanteisiin kussakin maassa mehän tarvitsemme vielä vuoropuhelua keskuudessamme niin, että ymmärtäisin hyvin, mikä tilanne kentällä on ja mikä juridinen tilanne on kaikessa 27 jäsenvaltiossa. Tässä hengessä nyt ryhdyn pureutumaan tähän kompromissitarkistusasiaan. Sitten eh, elintarvikeketjun toiminnasta on pantava merkille, että kun tämä mietintö on tänään laadittu, niin komissiossa eräs työ epäonnistui. Komissio nimittäin perusti elintarvikeketjun eri osapuolten välillä työryhmän ja toivoi pääsevänsä sopimukseen näiden toimijoiden välillä, mutta valitettavasti se ei onnistunut. Vuoden loppuun mennessä komission pitäisi julkaista tulokset omasta työstään neljän pääosaston ja komission jäsenen välillä Solos, Barnier, Tajani ja Almunia ovat nämä neljä komission jäsentä. Meidän on varmastikin huomioitava tämä työ omassa tekstissämme. Puhuitte pitkään maitoalasta. Minä olen tehnyt tästä yhden tarkistuksen niin, että saataisiin aikaan keskustelua ja saataisiin aikaan uusi ehdotus parlamentilta ja aiheena olisi tässä viininviljely olen aivan yhtä mieltä Kristina Klassin kanssa viinin viljelystä on uudelleen neuvoteltu vähän aikaa sitten. Meillä on suurin piirtein hiljainen sopimus keskuudessamme toimialan pyynnöstä niin, että tämä sopimus otetaan uudestaan esille ilman suuria muutoksia. Sitten istutusoikeuksista, tästä olen jo useaan kertaan teille puhunut, olen tehnyt ilkeää työtä, niin otin olemassa olevan sääntelyn ja laitoin sen omaan tekstiehdotukseeni. Mehän olemme aina olleet yhtä mieltä siitä, että jos korkean tason ryhmässä päästään sellaisiin ehdotuksiin, joiden kautta voimme olla tyytyväisiä, niin tulemme ottamaan ne mukaan mietintöömme. Ja olen edelleen tätä mieltä. Kyllä havaitsin, millaista, millä tavalla komission jäsen puhui viime viikolla. Se on hyvä suunta, se on hyvä askel, askel oikeaan suuntaan. On hyvä, että hän etenee sellaiseen suuntaan, jonka kautta sopimukseen voidaan päästä. Meillä on vielä muutama viikko aikaa. Perjantaina käsittääkseni korkeatasoryhmä kokoontuu. Tiedän, että joiltakin mailta tulee ehdotuksia pöydälle. Yhteisiä ehdotuksia saa nähdä, kuinka tuo kokous sitten tulee sujumaan. Tässä lyhyesti se, mitä halusin teille sanoa. En ole mitenkään hirveän optimistinen luonteeltani, mutta kun näitä tarkistuksia katsotaan, niin uskon, että aika laajoihin kompromisseihin voidaan päästä. Tiedän kyllä hyvin, ettei kaikki voi olla yksimielisiä mietinnöstä. Tietyt kansallisuudet pikemminkin kuin poliittiset ryhmät ovat eri mieltä kuin laaja enemmistöryhmässä. Yritämme, että he eivät tästä kuitenkaan masentuisi. Molto Michel, Erittäin hyvä. Kiitos Michel ja kiitos kaikki kollegat. Tämän päivän kokous päättyy tähän ja huomis aamuna kello yhdeksän äänestämme välittömästi. Aloitamme siis äänestyksellä ja tuokaa siis kortit mukanaan. Nyt muutama minuutti taukoa ja pyydän, että koordinaattorit jäävät tänne paikalle. Pidämme nopean kokouksen välittömästi tämän jälkeen. Huomiseen.